Mes chers collègues, bonjour! Hyvät kollegat, hyvää päivää. Niin kuin huomaatte, olen täydessä iskussa. Pieniä vastoinkäymisiä oli Strasbourgissa, mutta nyt kaikki on jo paljon paremmin. Puheenjohtajanne on siis jaloillaan ja jatkaa aina vaalikauden loppuun saakka samoilla jaloilla. No sitten tämä missio Puolaan. Wim van de Kamp oli siellä johdossa. Toitteko keksejä tuliaisiksi? Eikö? No, eihän tässä mitään uutta ole. Kiitos, Wim van de Kamp. Non mais il pense qu'à lui, hein. il pense pas la commission. Allez, sans perdre, de, sans perdre plus de temps. No niin, ei haskata enempää aikaa. Esityslistan luonnos voitaneen hyväksyä, jos vastalauseita ei ole. Kukaan ei vastusta. Oikein hyvä. Puheenjohtajan ilmoitukset. Niitä ei ole. Kävi tuuri. Sitten äänestys. Katsotaan, olemmeko äh, äänivaltaisia. Äänestys alkaa. Kone äänestys Edustaja Bilballa ei ole nyt äänestyskorttia mukana. Hän nostaa, äänestää kättä nostamalla. Ja Maneskullakaan ei ole korttia, joten hänkin äänestää kättä nostamalla. Myös Salinille sanon päivää. Sama tilanne. No niin. ECRL yksi liikaa. Le CR, Monsieur Robert Zilleux, dans votre groupe. Robert Siilet, teidän ryhmässänne on nyt yksi äänestäjä liikaa. Sopikaapa keskenänne. No, why it's, why it's one more? Ah, you are. Because, okay, so. Okei, <laughs> okay, se correct. No niin. Yksi ei siis äänestä. Ja nyt käynnistämme äänestyksen. Menemme suoraan Ismail Ertugin mietintöön. Aiheena on vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto Euroopan unionissa. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Monsieur Robert Zille, uh, oui. Sorry, I just would like to ECRn puolesta yksi valitus. Meitä on kuusi, kun kollega Lundgren on tullut tähän mukaan. Valitettavasti siis meitä on nyt yhteensä kuusi ECR-riveistä. Kaksi varaedustajaa, neljä varsinaista. Monsieur Robert Zille. Edustaja Zile, pitää paikkansa, että nyt teitä on kuusi, mutta minun kone äänestysjärjestelmäni ei ole muuttunut, eli tätä ohjelmistoa ei ole muutettu. Eli ohjelmisto sanoo minulle, että teillä on yksi ääni liikaa, siis verrattuna ryhmien suhteellisiin äänimääriin. Jos ette usko minua, niin voitte tulla katsomaan ihan tästä koneelta. Are you, are you trusting software or democracy? Luotatteko ohjelmistoihin vaiko demokratiaan? Edustaja Robert Siile, sanon suoraan, että uskon kovasti demokratiaan, mutta en lähde tältä pohjalta nyt äänestystä muuttamaan. Jos teillä on nyt yksi lisäjäsen, kun ryhmän jäsenten määrä on muuttunut, niin ne sitten lasketaan. Sopiiko näin? Näitte, että pidän kyllä demokratiasta enemmän kuin roboteista. No niin. le... No niin, uudestaan. Eli kompromissi kaksi on hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3. A, haluatteko tarkistaa? Selvä. Tarkistus 53, äänestys alkaa. 53. Le vote est... Äänestys päättyy. 18 puolesta. Olitte oikeassa saalini hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Menee tiukille. Tarkistamme koneella. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Kompromissi kolme, hylätty. Pieni hetki. Edustaja Bilbao, äänestittekö puolesta vai vastaan? Donc ça fait 17. Eli puolesta 17. Entä Manesko, teillä on nyt kortti ja äänestitte, eli hyväksytty. Vous avez de la chance, monsieur. Edustaja Ertuk, teillä kävi tässä nyt onnenkantamoinen. Ja ECRstä laskettiin kuusi ääntä. Sekin tuli nyt selväksi. 51 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää. Mitä EPP tekee? Herätkääpä. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistamme tämän. 85 äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää Tulos ei ole selvä. Äänestämme koneella. Tarkistus 68. Äänestys päättyy. No selvästi hyväksytty. Nostakaa reippaasti kättä. Sitten Envi 19 puolesta vastaan tyhjää Luulenpa, että se on hyväksytty. Kyllä, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 124 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 128 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kiitos teille. 15 kompromissipuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, tarkistamme. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Bilbao äänestää puolesta. Selvä.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 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää tiukille menee. 15 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 kompromissi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole selvä. Tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Tarkistus 25. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää Mitä EPP tekee? Puolestako? 42 tarkistus. Selvä. Otetaan uudestaan. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suoraan loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Edustaja Bilbao, puolestako? Puolesta ääniä 29, kuusi tyhjää. Bravo, herra Ertuuk, teidän mietintönne on hyväksytty. Allez, nous continuons. Avec la... Sitten jatkamme vuorossa esityslistalla digitaalinen Eurooppa-ohjelma ja sen perustaminen vuosiksi 2021-2027. Kyse on ITRE-valiokunnalle annettavasta lausunnosta ja e- valmistelija on edustaja Kloon. Hyvää päivää. Si vous voulez discuter... Jos haluatte jutustella, niin tehkää se salin ulkopuolella. Madame Kloon. Edustaja Kloon, olkaa hyvä. Teidän lausuntonne. Uh, yes. Niin. Digitaalinen Eurooppa-ohjelma vuokisi 2021-2027. Tämä on komission ehdotukseen tehtävä lausunto ja lausunto teollisuusvaliokunnalle. Minäkin sanoisin, että pidämme tietysti hyvänä komission ehdotusta, jotta luodaan tämä ohjelma ja olemme ydintavoitteiden kanssa yhtä mieltä, joiden tarkoituksena on rohkaista ja tukea digitaalistumista Euroopan taloudessa ja eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Ja siksi tämä on tärkeää, koska Eurooppa on globaalisesti johtava tällä alueella nopeassa teknisessä muutoksessa ja talouden pitää kohdata nämä uudet haasteet ja vastata siitä myöskin kansalaisen kannalta hyvällä tavalla, että varmistamme kilpailun, kilpailukyvyn, tuemme osallistavaa kestävää maailmaa ja siihen pyritään tällä ohjelmalla. Tämä pan-eurooppalainen digitaalinen ohjelma ja sen tarkoitus on edistää investointeja tällä alueella koko unionissa. Liikenteen kannalta katsottuna yksi ydintavoite on, on kyberturvallisuus, mikä on hyvin tärkeä asia. Meidän on varmistettava, että on tiukka kyberturvallisuusnormit, joita sovelletaan liikennesektoriin, jossa tapahtuu enemmän verkottuneisuutta. Digitaaliset taidot ovat hyvin tärkeää, koska liikenne muuttuu enemmän digitaaliseksi ja verkottuneeksi ja pitää huolehtia siitä, ettei synny pulaa taidoista. Joten tuemme komission ja pidämme hyvänä sitä, että digitaalisuudelle luodaan Euroopan laajuinen ohjelma, jolla pyritään edistämään investointeja. On muutama asia, jotka olisi ottaa esille eh, tässä lausunnossa. Ajattelen tulevaa kehitystä, mitä tulee autonomisiin ajoneuvoihin ja siihen, että olemassa merkitystä tälle asialle digitaalisen sektorin kannalta tulisi myöskin selvittää turvallisuus- ja vastuusäännöt tämän osalta tällä markkina-alueella, joka kehittyy nopeasti. On myöskin katsottava, että saadaan liittyvästi tukea startup-yrityksille ja pk-yrityksille, jotta saadaan uusia innovaatioita ripeästi markkinoille. Ohjelmassa on ottava myös huomioon digitaalisen tarjoamat mahdollisuudet parantaa esteettömyyttä tietenkin iäkkäiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kannalta. Se on myös asia, joka on erittäin merkittävä tässä. Ja lopuksi tämä tulisi varmistaa se, että on synergiaa ja täydentävyyttä muiden ohjelmien kanssa, jotka koskevat liikennesektoria, esimerkiksi verkkojen Eurooppa 2. Tärkeää on varmistaa se, että on myöskin tällaisia sektorikohtia ylittäviä asioita, joissa varmistetaan se, että käytetään mahdollisimman hyvällä tavalla varoja sekä kansalaisten että yhteisöjen kannalta. Odotan mielenkiinnolla kommentteja muilta esitellyt tällä alueella, että voidaan kehittää valiokunnan kanta tässä kysymyksessä ja uskon, että varmastikin me voimme käydä hyvää keskustelua valmistellessamme valiokunnan lausuntoa. Thank you. Merci beaucoup, Madame Clun. Kiitos, edustaja Clun. Sitten ST, edustaja Caputo ei voi olla paikalla. Kuka käyttää hänen sijastaan puheenvuoron? No, bon, okei. Okay. Selvä. Tosenowski, olkaa hyvä. Ah, c'est monsieur Zlotowski qui prend la parole. Vaan edustaja Sloteski, olkaa hyvä. Tosenowski. Siis kollega Tosenovskin sijaan. Varjoesittelijämme kollega Tosenovski joutui siirtymään ITRE, eli hänen päävaliokuntansa kokoukseen, ja pyysi minua välittämään seuraavaisen viestin. Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen, koska tämä on askel kohti digitaalisia sisämarkkinoita ja sen toteutumista. Kollega on tyytyväinen tehtyyn tekstiin, joka lyö, luo oivan pohjan lausunnollemme, mutta varjoesittelijämme on löytänyt tiettyjä kohtia, joilta osin lausunto voitaisiin vielä parantaa. Kyberturvallisuudella on keskeinen rooli, mutta kaikki erityistavoitteet, niillä pitäisi olla yhtäläiset pain, yhtäläinen merkitys, kuten myöskin huippunopeat järjestelmät. Synergiaefektien aikaansaaminen muiden rahoituslähteiden ja ohjelmien kanssa on tärkeää. Tässä vaiheessa on tärkeää korostaa avaruusohjelman merkitystä. Ja lisäksi vielä kollegamme on sitä mieltä, että meidän täytyy digitaalisen innovaatiokeskusten määrittelyä ja missä määrin kolmannet maat voivat osallistua ohjelmaan. Tarkoituksena on jättää joitakin tarkistuksia aiheeseen liittyen ja lisäksi kollegamme odottaa mielenkiinnolla esittelijän ja muiden varjoesittelijän kanssa käytäviä tulevia keskusteluja. Kiitos edustaja Rike, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Deidrea hänen tekemästään työstä. Mehän olemme jo kymmenkunta vuotta odotelleet tätä mietintöä. Olemme jos olisimme saaneet komissiosta jo kymmenen vuotta sitten tällaisen ehdotuksen, niin nyt olisimme Euroopassa sitten paremmassa tilanteessa. Mutta näillä nyt sitten mennään. Tarkistuksia on myös tulossa tässä on viisi päätavoitetta ja ne ovat mukana myös komission ehdotuksessa ja tavallaan tässä sitten huomioidaan myös liikennesektori ja ne aiheet, jotka ovat perinteisiä aiheita, esimerkiksi autonomiset autot ja raideliikenne. täytyy täysin integroida autonominen liikenne olemassa oleviin järjestelmiin ja löytää myös synergiaa liikenne- ja televiestintäalan välille ja verkostojen kautta. Sitten meillähän on muitakin ohjelmia. Teemme muutaman tarkistuksen näistä, mutta aika vähän kuitenkin, koska olemme samalla kannalla komission ehdotuksen suhteen. Se ei juurikaan ansaitse vastustusta meidän taholtamme. Kiitos edustaja Rike. Sitten Dalunde, olkaa hyvä. Uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun kollegani Jill Adamsin puolesta, joka sanoo, että pidämme hyvänä esittelijän luontoksia ja tulemme tukemaan tässä kohdissa tietosuoja ja yksityisyys se, että luodaan korkean tason työpaikkoja ja säilytetään niitä, tuetaan pk-yrityksiä ja lisätään digitaalistumista ottaen huomioon liikkuvuuden hallinta ja vihreä logistiikka, jotta voidaan niistä kestävää liikennettä. Voi miten tehokasta. Kiitos edustaja Dalunde. Ja sitten käydyn komission puoleen. Puheenvuoron saa herra Mielov. Missä olette? Mihailov. La parole est à vous, notre... Olkaa hyvä, komission puheenvuoro. Ah, nous, no, on a proposé déjà dans la, dans la truc euh, notre vision pour le, maybe also... Niin, entäs äh, englanninkielellä kuitenkin. Tässä jo mainittiinkin jokunen seikka. Aivan erityisesti tavoite kaksi, johon liittyy eri aloja. Sitten meillä on älykkäät kaupungit erityistavoitteena. Siinä tulisi keskittyä parin seikkaan, liikenteeseen nimittäin ja toisaalta energiaan. Nämä seikat tulisi nostaa esille ja tulisi korostaa myös synergiaa näiden välillä – kun kyse on autonomisista liikennejärjestelmistä kaupungissa, niin tulisi käyttää tällaisia urbaaneja alustoja. Ajattelemme niin, että tällaisia urbaaneja alustoja massiivisesti otettaisiin käyttöön kaupungeissa. Kaupungithan ovat kaikista keskittyneimpiä alueita. Työpaikat, BKT ja väestö ovat niihin keskittyneet. Me puhumme kokonaisuutena urbaaneista alueista ja myös kokonaisista maista. Merci beaucoup. Moi j'avais une petite question à la commission. Kiitos. Minulla olisi pikku kysymys komissiolle. Kun ajatellaan yhteyksiä kaikkialla, kuituyhteyksiä, pohditteko jo 5Gtä, infrastruktuuria ja niin edelleen? Uh, okay, let, me uh, answer this. 5G uh, infrastructure. 5G-infrastruktuuri, se liittyy SIF-ohjelmaan. Me keskitymme tietenkin siinä liikenneväyliin ja 5G-verkon laajentamiseen, joten meidän täytyy olla selkeäsanaisia sen suhteen, että digitaalinen Eurooppa-ohjelma ei keskity verkottamiseen, verkkoihin, 5G, laajakaistaverkkoihin, vaan kolmeen keskeiseen teknologian, jotka on määritelty ennakkoon tai tunnistettu ennakkoon, koska ne ovat digitaalisen tulevaisuuden kannalta keskeisiä, huippunopeaa, laskenta, kyberturvallisuus ja tekoäly. Digitaalinen Eurooppa-ohjelma keskittyy liikenteen osalta lähinnä siihen, että käytämme olemassa olevia mahdollisuuksia hyväksi liikenteen kehittämiseksi, varsinkin autonomisten ajoneuvojen kehittämiseksi ja tekoälyn hyödyntämiseen ja tietenkin kyberturvallisuuteen. Eli näihin ohjelmassa keskitytään. Kiitos. Vielä yksi pikkukysymys koska e- edustaja Kluunen mietintö kovasti minua kiehtoo. Te puhuitte keinoälystä. Voitteko tarjota jonkinlaisen määritelmän? Onkohan Euroopan komissiossa aikomus tehdä jonkinlainen määritelmä keinoälystä? Sellaistahan meillä ei vielä ole käytössämme. I could give you a definition, but I will refrain from that. Voisin antaa määritelmän, mutta pidättäydyn sen tekemisestä nyt. Se olisi minun Valinta niin lukuisista määritelmistä, mikä olisi oikein. Meillä on korkean tason asiantuntijaryhmä, joka on alkanut tavataan torteensa vain yhden kerran. Ja se tulee tekemään raportin monista kysymyksistä. Ja ensimmäinen kysymys, jota he tulevat käsittelemään, jota jo käsittelevät, on, on keinoälyn määritelmä, joten siitä varmaan tulee selkeä määritelmä – muutaman kuukauden sisällä. Heidän on tarkoitus saada työpäätöksen vuoden loppuun mennessä. Voilà, moi aussi je voulais une définition la... Niin, minäkin äh, haluan sellaisen määritelmän sitten vuoden loppuun mennessä. No niin, valmisteli, olkaa hyvä. Loppusanat. Thank you very much. Kiitokset. Kiitokset äh, varjoesittelijöille. Näyttää siltä, että on paljon myönteisyyttä, paljon yksimielisyyttä. Ja kiitos myös teille puheenjohtaja kysymyksiä siitä, että saatte lisävastauksia kutkuteltua ulos. Äh, jatkamme tätä tarkistuksella ja esityksellä, jotka nousevat esille seuraavalla kierroksella. Ja varjostoiden kanssa varmastikin saamme aikaan myönteisen tuloksen valiokunnan kannalta. Merci beaucoup, madame. Kiitos edustaja Kluune. Tästä puheenvuorosta muistutan, että tarkistusten määräaika on torstai 27. syyskuuta kello 12. Tämän viikon torstai kello 12. Sitten me jatkamme. Kenties tässä vaiheessa kysymys teille. Haluatteko jatkaa edustaja Wim van de Kamp vai haluatteko pienen tauon? Jatketaan, eikö niin? No niin, jatketaan. Kyse on asetusehdotuksesta, jolla perustettaisiin Invest EU-ohjelma. Te, Wim van de Kamp, olette meidän esittelijämme Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Uh, sorry, ja. Uh, mevrouw... Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Vielä eräs toinen asia, Pitäisikö minun nyt kertoa Puolan matkasta vai hoidetaanko asia koordinaattoreiden kokouksessa vai miten tässä oli tarkoitus edetä? Koordinaattoreiden kokouksessa siitä puhutaan kyllä. Asia selvä, kiitoksia. Tämä jäi nimittäin vielä epäselväksi. Hyvä rouva puheenjohtaja, nyt keskustelemme uudesta Invest EU-ohjelmasta – Liikenteen osalta tämä on ikään kuin Esirin jatkajaohjelma ja erittäin tärkeä investoinnin väline. Itreatran valiokunnilla on yhteinen kompetenssi 54 osalta. Budget ja Ekon valiokunnat ovat päävastuussa, mutta tiettyjen asioiden osalta, kuten 3, 4, 7 ja liitteiden 1, 2 ja 3 osalta, meilläkin on sanaamme sanottavana 54 artiklan mukaisesti. Rouva puheenjohtaja, pitkään epäiltiin sitä, että noinkohan Esir voisi toimia liikenteen alalla, mutta loppupeleissä kävi ilmi, että investointivolyymi oli 24 miljardia euroa kevääseen 2018 mennessä. Tähän liittyi EUn osuus, joka on 8 miljardia euroa. Eli tässä kerroin oli lähes kolmonen. Eli nyt siirrymme Invest EU-ohjelmaan ja on tietenkin selvää, että tämä liittyy kokonaisuudessaan monivuotisiin rahoituskehyksiin. MFF-neuvottelut käytiin hyvinkin korkealla tasolla. Meillä on verkkojen Eurooppa lähestymistapa pohjana, mutta nyt kyse on Invest EU-ohjelmasta ja siinä yhteydessä kyse on 38 miljardin euron takauksesta. Ja se, voisi, se pitää sisällään unionin rahoitusosuuden, joka on volyymiltaan 15,2. Eli 15,2 miljardia investoidaan unionin kassasta, mutta takausvolyymi on 38 miljardia euroa. Invest EU keskittyy lähinnä kestävään infrastruktuuriin, eli Sustainable Infrastructure Window, politiikkaikkuna nimeltään. Eli 11,5 miljardia euroa on tähän alaan korvamerkitty. Eli nämä ovat summia, joilla voidaan tehdä hyvinkin paljon työtä unionissa. Mutta meidän täytyy muistaa, että Invest EU-ohjelma ikään kuin yksinkertaistaa TEN-T-sääntöjä, sillä rahoitusvälineitä niputetaan aikaisemmin niitä käytettiin verkkojen Eurooppa-välineessä. Nyt keskitytään ilmastopolitiikkaan, se ei tietenkään yllätä yhtään ketään. Me muistamme hyvin COP21 tulokset, mutta yhä enenevässä määrin keskitytään turvallisuuteen, koulutukseen ja työpaikkojen luomiseen liikennesaralla ja myöskin matkailuun parastetaan. Rouva puheenjohtaja, tärkeänä pidettäköön myöskin liitteitä. Kuten hyvin tiedätte, niin meillä on tietenkin äh, itse asetustekstissä päätavoitteet mainittuna, mutta piru piilee aina yksityiskohdissa eli liitteissä ja siksipä niihin täytyykin paneutua. Ensinnäkin meidän täytyy keskittyä juuri autonomisiin ajoneuvoihin ja tähän liittyvään ratkaisumalliin sekä rajat ylittäviin hankkeisiin – Lisäksi on vaalittava jäsenvaltioiden maantieteellistä tasapainoa, eli maantieteellinen tasapaino on tärkeä asia, kuten myöskin matkailu, sillä matkailu on kasvanut aika lailla suureksi talouden alaksi. Invest EU-ohjelman pitäisi pyrkiä varmistamaan digitalisoinnin liikenteen ja energian synergian vaikutuksia Ja mitä tulee investointitavoitteisiin, niin 50 prosenttia pitäisi korvamerkitä kestävään kehitykseen, ottaa tietenkin huomioon nykyinen ilmastopoliittinen politiikkaan liittyvän ratkaisumalle. Mutta muutama kritiikin poikainen. Ensinnäkin kritisoisin sitä, että komissiohan aikoo hallinnointiin liittyen muuttaa lähestymistapaa suhteessa siihen, miten asiat hoidettiin esirissä. Esirissä investointipankilla oli keskeinen rooli ja ilmeisesti nyt tämä tehtävä siirtyy komissiolle. Ja Mielestäni tämä johtaa vain byrokratian paisumiseen. Eli yhtäältä meillä on investointipankki hoitamassa asioita, että myöskin komissio. Joten toivoisinkin selvitystä tähän ratkaisuun nimenomaan komissiolta. Yhtä lailla tarkkana pitää olla sen suhteen, että kun katsotaan Invest EUta, niin uudistamisella ja lisäarvolla on keskeinen rooli, eikä sillä, että infrastruktuurihankkeita vain kehitetään lisää ja lisää. Tietenkin äh, vain, voidaan panostaa vain ainoastaan kiskoliikenteeseen, mutta me haluamme panostaa myöskin digitalisaatioon ja energiaan. Ja mielestäni 27. päivä asiasta äänestetään. Ja Tämän verran omalta puoleltani alustuksena tähän erinomaiseen tekstiin liittyen. Kiitos edustaja Pim van de Kamp ja keskustelu alkaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää sydämellisesti komissiota tästä esityksestä ja, ja esityksestä, jonka kollega Van de Kamp teki Tavoitteena on ilmastonsuojelu ja Pariisin sopimuksen sitoumusten noudattaminen. Ja on selvää, että me emme saa aitoa ilmastonmuutosta, paitsi jos on todella houkuttimia investointeihin. Ja on tärkeää, että olemme tehokkaita ja ajattelemme nimenomaan suojelua ja reilua osallistumista. Pitää huolehtia siitä, että liikkuvuus, muutos ei tapahtuu. Vähätuloisten kustannuksella tarvitaan selkeät rahoituspuitteet niin, että älykkäät ja puhtaat ratkaisut ovat mahdollisia myös sellaisille kunnille, jotka eivät ole rahoituksellisesti vahvoilla. Kustannukset tällaisesta liikennemuutoksesta eivät saa kohdistua väärään suuntaan. EUn jäsenvaltioita ja teollisuus ovat niitä, joidenka on huolittava asianmukaisesta rahoituksesta – Tähän asti Euroopan tasolla kuitenkin suuntaan aivan väärä, kuten on nähty miksi tiekäyttömaksuissa. Meidän täytyy liikkuvuudessa tapahtuva muutos ottaa asiaksi, joka ei ole pelkästään asia, joka sisältää ympäristö- ja teollisuuspoliittisen komponentin, vaan myöskin sosiaalinen, sosiaalisen. Siksi on tärkeää, että tämä osallistumis, osallistumisen mahdollisuus ja miten investoidaan tähän ovat olennaisia Oletan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijöiden kanssa ja tarkistukset, jotka minä ja ryhmät tulevat tekemään, tulevat olemaan tämän tyyppisiä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, edustaja Sotoski, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi za przygotowanie tekstu opinii. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä lausuntotekstin valmistelusta. Tuemme täysin ajatusta siitä, että luotaisiin uusi väline, joka harmonisoisi lukuisia rahoitusvälineitä, jotka tällä hetkellä ovat EU:ssa käytössä. Standardien, sääntöjen harmonisointi ja tehokkuuden parantaminen näissä välineissä varmasti mahdollistavat sen, että pääsemme myös parempaan yhteyteen sijoittajien kanssa. Rahoitus välineistä ja tuesta saataisiin näin parempi hyöty. Olen edustaja Van de Kampi kanssa samaa mieltä, kun hän totesi, että infrastruktuuri äh, sijoituksia tulisi Invest EU-ohjelmassa tukea ainakin saman verran kuin strategisten investointien rahastosta. Kun myönnetään varoja esimerkiksi verkkojen Euroopalle, niin tälle ohjelmalle me haluamme vielä enemmän. Eli Invest EU on myös mahdollisuus investoida turvallisuuteen ennen kaikkea maantieliikenteessä. Tämän tyyppisten hankkeiden tulisi olla painopisteinämme. Näin ollen komission ehdotusta tulisi vielä parantaa niin, että tälle sektorille saataisiin vielä enemmän investointeja. Ongelmallinen kohta on se, että äh, vaaditaan 50 prosentin rahoitusosuus näissä Invest EU-hankkeissa. Kestävien investointien tulisi myös voida olla mukana tässä. Ajattelisimme, että jopa 40 tai 30 prosenttia voisi olla se tukikynnys joka näissä hankkeissa olisi. Ja mahdollisesti voitaisiin mennä jopa 20 prosenttiin. Eli tähän tärkeään tavoitteeseen näin voitaisiin saada varoja. Olen samaa mieltä siitä, mitä edustaja Finlandi Kamp sanoi. Hän totesi, että tämä ohjelma on sellainen, että emme enää joudu luottamaan investointipankkiin, vaan äh, komission. Tätä emme kuitenkaan voi ymmärtää, koska investointipankin rooli tähän mennessä on aina ollut äh, äh, hyvinkin tärkeä. Jos päätämme luopua tästä asiantuntijuudesta, niin Tämä johtaa siihen, että me emme käytä asiantuntijoiden osaamista täysin hyödyksi, vaikka se olisi hyvin tärkeää teemme tarkistuksia tämän mukaisesti. Kiitos edustaja Slotowski. Ja sitten vihreistä minä. Ei vaan edustaja Rikke ei välistä. Olen pahoillani. Olen, olen pahoillani, teillä on puheenvuoro. Jolta. Niin, puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää Vimiä tästä äh, äh, hyvin argumentoiduista, vankasta kannanotosta. Ehdotuksissa on mukana se, että mekanismia laajennettaisiin, korotettaisiin ja sitten hän korostaa matkailua. Sehän on äärimmäisen tärkeä taloudellinen tekijä tässä järjestelmässä. Sitä on erityisesti korostettava. Ja sitten ilmastotavoitteet ja prosenttiosuuden pienentäminen. Tätä keskustelua varmasti täytyy vielä käydä. Me tuemme ajatusta siitä, että tulisi vielä palata tähän maantieliikenteen osuuteen. Ylläpitokin on sellainen seikka, joka ennen kaikkea kun ajatellaan jatkossa älykästä liikennettä ja nollapäästöisyyttä, niin varmasti täytyy vielä palata maantieliikenteen asioihin näissä puitteissa. Ja sitten liite kaksi, äh, siitä täsmennys. Äh, äh, Alankomaissa on näitä erityisiä omia mausteitansa, joita kovasti arvostamme. Eli tässä liitteessä kaksi korostetaan tarvetta toimia niin, että löydetään uusiutuvia energialähteitä myös lentokentillä, lentokoneisiin. Muutamia kysymyksiä tässä kyllä herää. Eikö olisi parempi puhua automatisoidusta liikenteestä eikä niinkään äh, autonomisesta? Äh, en tiedä, mikä termi tässä olisi oikea, jotta ei ole liian rajoittavia. Kenties monipuolistaminen voisi olla tässä oikea ajatus. Kenties tässä on jonkinlainen käännösongelma. No sitten kun katsotaan globaalia verkostoa, niin globaalissa verkostossa voitaisiin toki ajatella jotakin, mutta onko niin, että vain ne alueet, jotka, jotka on listattu tässä liitteessä kaksi, otetaan mukaan? Tämä on vaikea kohta. No sitten varojen suur, suuruus, joita käytetään liikennealalle. Olemme saaneet kokea ikäviä yllätyksiä niistä vähennyksistä, maksuista, joita on vähennetty horisontti 20-20. Eli sitten hallintoasioihin. Komission aloite siitä, että hallinto siirretään investointipankista asiantuntijakomitealle on tervetullut ajatus. Toisin kuin edustaja Zotowski totesi, niin minä en ole ollut investointipankin työhön tyytyväinen ja aivan yksinkertaisesta syystä. Nimittäin onpa sitten komitea mikä tahansa, neuvoantava komitea tai mikä tahansa, niin aina kävi niin, että pankin äh, komitea tätä asiaa sitten käsitteli, eikä se laikaan toimi poliittisen elimen tavalla. Tämä on toiminut sitten niin, että äh, interventiokapasiteetti on huomattavasti äh, vähentynyt. Eli minun mielestäni tämä ehdotettu hallintomalli on tervetullut. Sitähän me halusimme ja Toivon, että investointipankin komitea ei ole enää tässä päätöksen tekevänä komiteana. Eli tässä täytyy toimivaltuuksia selkeyttää ja tämäkin on optimisointia tavallaan. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Haluamme parempaa näkyvyyttä myös neuvoa antaville alustoille, portaaleille. No sitten sitten yksityiskohtia liittyy näihin mekanismin eh, neljään painopisteeseen. Sitten täytyy vielä työstää tätä liitettä yksi ja jakoa. On hyvin tärkeää, että tällainen mekanismi nyt eh, todella esitellään hyvin. Sitä on parannettu, yksinkertaistettu, kun ajatellaan rahoitusvälineitä, hallintoa eh, parannetaan. Ja tätä kautta saadaan eurooppalaista lisäarvoa Eli tuemme kyllä Vimin mietintöä. Teemme varmasti joku sen tarkistuksen, mutta olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen. Kiitos edustaja Rikke. Seuraavaksi vihreiden puheenvuoro. Ja minäkö vai Keith Taylor? Allez, vous faites. Hoidatteko te tämän asian? Sur la vie de budget, vous voulez que je le fasse? Haluatteko, että minä hoidan tämän vaikka te? Siis tämä Invest EU-ohjelma on nyt aiheena. Minä vai te? No minä. No, puheenjohtaja saa hoitaa kaiken. Kiitos edustaja Wim van de Kamp tekemästänne työstä. Meidän päähuolen aiheenamme on ensinnäkin se, että investoinnit ja julkisen ja yksityisen sektorin tahon kumppanuudet täytyy saada tasapainoon niin, että hyödyt ja toisaalta tappiot tasapainotetaan paremmin. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ei voi olla niin, että voitot yksityistetään ja tappiot eivät sitten kohdistu yritykseen, joka ne on mahdollisesti aiheuttanut, vaan pikemminkin ne julkisesti sitten rahoitetaan. Tarkistus kolme. Tässä lausuntoluonnoksessa käsittelee tätä aihetta. Ja toiseksi, kun puhumme eh, painopiste, prioriteetti-investoinneista, niin niiden täytyy saada tuekseen myös todellisia hankkeita. Sellaisia hankkeita, joilla on aivan konkreettiset tavoitteet. Wim van de Kamp, mehän istumme nyt ikään kuin tulivuoren huipulla. Täytyy muistaa ilmastotavoitteet ja täytyy perehtyä siihen, siihen mm, sopivatko hankeprioriteetit Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteisiin? Hankkeissa ei koskaan saa vähätellä niitä kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten ulkoisia kuluja vähennetään, miten voidaan erilaisia ongelmakohtia välttää. No sitten matkailu on mukana tässä lausunnossa. Alkuunhan se jätettiin täysin tästä ulkopuolelle. Eli mielestäni myös tämä ala tulee avata näille hankkeille niin, että sekä matkailijat voivat hyötyä ja myös ne asukkaat, jotka ovat ottamassa vastaan matkailijoita, voivat tästä hyötyä. Wim van de Kampen aivan hyvin ymmärtänyt tätä näkökulmaa, niin enkä ole aivan varma tuenko teidän kantanne, koska sanotte, nyt tarvitsen tässä kyllä hieman lisää selvitystä ja yksityiskohtaista tietoa. Te korostatte sitä, että alle 50 prosenttia investoinneista menisi ilmastotavoitteisiin. Tästä en ole samaa mieltä. Olen samalla linjalla kuin edustaja Heike. Eli teidän täytyy kyllä nyt selittää minulle, Ettekö halua selittää minulle? No sentään. No niin. Agree with uh, Dominique Riquet. Et ole siis kollega Rikeen kanssa samalla linjalla. Kyllä, Rike on hyvinkin ympäristömyönteinen. niin, tästä hetkestä lähtien. Allez, on continue les prises de parole. No niin, jatketaan puheenvuoroja. Jos voitte tämän valinnan minulle perustella, niin sitten voimme helpommin keskustella kunnianhimoista kompromisseista. Revo Dallon, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Le projet... Kiitos puheenjohtaja. Lausuntoluonnos, joka meillä on nyt esitelty InvestEU-ohjelmasta, jonka tavoite on korvata nykyinen strategisten investointien rahasto, sisältää hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia – jotta taattaisiin, että tämä ohjelma rahoittaa myös liikennealan ohjelmia hyvin. Voin tukea liitteeseen kaksi tehtäviä tarkistuksia niin, että laajennettaisiin eh, rahoitusta huomioimaan myös raideliikenne, vaihtoehtoiset polttoaineet ja laajemminkin kestävä liikenne. Tuen myös sitä, että huomioitaisiin tässä ohjelmassa myös muut kuin prioriteettikäytävien hankkeet, vaan pitäisi voida rahoittaa myös sellaisia hankkeita, jotka ulottuvat alueille ja myös syrjäisille alueille. No sitten kun ajatellaan tätä 50 prosentin rahoitusosuutta joissa huomioidaan EUn ilmastotavoitteet. Tämä ei ole riittävä luku. Mielestäni päinvastoin tämä tavoite tulisi nostaa 60 prosenttiin, aivan niin kuin yhteenkytkentäohjelmassa Euroopassa käynyt tässä valiokunnassa taistelua, jota olen käynyt jo silloin, kun puolustin EFSI-rahaston tavoitteita, nimittäin budjettijoustavuuden puolesta puhuisin. Invest EU ei saa keskittyä pelkästään yksityisiin investointeihin, vaan sen tulisi toimia myös niin, että julkiset investoinnit saadaan liikkeelle. Ilman massiivisia julkisia investointeja emme pääse eh, energiamuutosstrategiamme muutosstrategiamme tavoitteeseen tavoitteisiin. Budjettitilanne on hyvin vaikea ja kyse on yhteisrahoituksesta näissä hankkeissa ja ilmastotavoitteista ja ne menevät saman suuntaan kuin Invest EU-hankkeen tavoitteet. Edustaja Demonte. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan todeta, että olen valmistelijan puheenvuorosta tyytyväinen. Hän esitteli relevantteja näkökohtia ja hän korosti nimenomaan raja-alueiden merkitystä. Mehän tiedämme hyvin, että ne ovat kaikista herkimmässä asemassa. Raja-alueet tarvitsevat aina enemmän interventioita. Tärkeää minusta on myös se, että löydetään maantieteellinen tasapaino – eri tarjouskilpailuissa vuosien mittaan olemme nähneet, että jotkut alueet ovat hyötyneet enemmän kuin jotkut toiset. Sitten viittaus matkailuun on hyvä. Usein eh, alana se unohtuu mietinnöistämme. Ja vuosi vuodelta olemme nähneet, että huomiota tämä ala on saanut entistä enemmän. Ja tämäkin valiokunta on tästä osoitus. No sitten muutama huomio. Euroopan unionin tuki investoinnille ei ole tällä hetkellä riittävää, jotta voisimme vastata niihin haasteisiin, joita vastastamme on. Työttömyys, sosiaaliset investoinnit, ilmastonmuutos, rahoituksen saanti on ollut vaikeaa ja todellisten hankkeiden toteuttaminen on näin vaikeutunut. Eli tarvitaan vähemmän sääntöjä, mutta sääntöjen tulisi olla selkeämpiä. Ohjelmointi, kehyksen tulisi olla myös joustavampi ja vakaampi. Invest EU-hanke on hyvin tärkeä väline, jotta voimme saada julkisia investointeja ja saman aikaan myös yksityisiä investointeja liikennealalle. Näiden hankkeiden täytyy olla ilmastotavoitteiden mukaisia, mutta ei pidä myöskään unohtaa sosiaalista ulottuvuutta. Täytyy myös selkeyttää, mitkä ovat ne interventioalat, jotka kuuluvat tähän ohjelmaan. Ei voi olla niin, että vain ylläpidetään olemassa olevaa verkostoa. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Demonte. Kiitos, Demonte. Ja sitten käännyn komission puoleen. Minulla on ilo toivottaa Esther Koga tervetulleeksi valiokuntaamme. Komission edustaja, olkaa hyvä. Merci madame la présidente. Euh, globalement... Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti sanottuna komissio on perehtynyt nyt valmistelijan lausuntoon ja kuunnellut tätä keskustelua tarkkaavaisesti. Komissio voi täysin yhtyä tiettyihin näkökohtiin, jotka valiokunnassa nousivat esille. Toiset seikat taas ovat sellaisia, että komissio pikemminkin ehdottaisi, että nämä kommentit huomioitaisiin ei varsinaisesti oikeusperustassa, vaan pikemminkin suuntaviivoissa, delegoiduissa säädöksissä jotka sitten äh, tulevat myös parlamentin tarkasteltaviksi. Muu pääosaston kollega voi sitten hieman täsmällisemmin kommentoida näitä ilmastotavoitekysymyksiä. No sitten hallinnoinnista. Compared to FC, Muutoksi verrattuna Esiriin on löydettävissä kahdesta elementistä se, että avataan äh, takuuta avaamme pääsyn takuuseen. Meillä on edelleenkin EIP tärkeimpänä toimenpanokumppaneina, mutta odotamme myöskin muiden kumppaneiden, kuten Euroopan rakennus- ja kehityspankin mukaan tulon tähän, niin että tätä avointa saatavuutta täytyy myöskin pohtia ja sen täytyy heijastella sitä. Tarvitsemme myöskin keskittymistä politiikkaan, mikä on eri asia kuin esirissä. Haluamme, että todellakin puututaan investointiaukkoihin, joita on olemassa poliittisten prioriteettien kentällä. Tämä selittää muutoksen, jota on tehty hallinnointiin. Totta kai olemme kuulleet arvostelua, joka koskee kenties joitakin sopeutuksia, joita on tehty neuvotteluvaiheessa. Tulemme tarkastelemaan kommentteja, joita on esittänyt vastuuvaliokunta – Olemme avoimia muutoksen tekemiselle, mutta uskomme, että olisi väärin yksinkertaisesti verrata nykytilannetta esiriin, koska tämän, tilan, tämän välineen rakenne on toisenlainen. Eh, merci, Madame la Présidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Niistä seikoista, jotka ovat nousseet esille. Esitän kommenttini englannin kielellä. I think there was... Täällä on ollut paljon keskustelua prioriteeteista ja ymmärrämme luonnollisesti, että tämä valiokunta on hyvin keskittynyt liitteeseen kaksi. Haluaisin korostaa sitä, mitä täällä on mainittu, eli selkeyttä, avoimuutta tulee sen suhteen, mitä liite kaksi merkitsee investointiohjauksen myöntä. Tästä tulemme pian antamaan tietoa valiokunnalle tältä pohjalta. Useimmat tarkistukset ovat sellaisia, että ne koskevat perusasetusta, mutta eräät tarkistukset, ne ovat asioita, kestävät asioita, jotka voivat heijastua tästä investointioppaasta ja prioriteeteista. Pidämme hyvänä tarkoituksia, jotka liittyvät siihen, että on tehtävä priorisointia liikenteen alueellakin ja ymmärrämme ja tuemme ajatusta, että InvestEU tulee keskittymään TNT, mutta, tehen, mutta mitä tulee horisontaalinen tavoitteet, kuten multimodaalius, digitaalistuminen, vähähiilisyys ja vaihtoehdot, vaihtoehtoiset polttoaineet. Joten olemme valmiita etenemään tarkistusten osoittamaan suuntaan, katsomme yksityiskohtia ja pohdimme näitä asioita eh, siinä vaiheessa, kun sitten esittelemme tämän investointikoppaan. Ilmastonmuutos on otettu esille monissa yhteyksissä – ja se on nähty eri näkökannoilta. Me ymmärrämme huolestuneisuuden siksi, että komissio ja DG Move ovat ottaneet tässä hyvin kunnianhimoisen tavoitteen, joka vastaa sitä, mistä olemme puhuneet myöskin verkkojen Eurooppa-välinen yhteydessä. Se, että käytäisiin keskustelua tavoitteiden tasosta sen osalta komissio tarvitsisi hiukan enemmän prioriteetteja ja tietoa siitä, miten näitä mitataan näitä tavoitteita. Verkkojen Euroopassa meillä on komission jossa on yksiselitteisesti puhuttu, että vihreän liikenteen muoto, kuten rautatiet ja vaihtoehtoiset polttoaineet, jotka sisältyvät tällaiseen nykyaikaiseen muutokseen, tulisi tavallaan ottaa huomioon, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja ajatellen äh, mittausjärjestelmä, mitä tulee tavoitteeseen investoijuun ja verkkojen Euroopan välillä, uskomme, että tavoite on saavutettavissa. Mitä tulee hallinnointiin, se on jo mainittu, joten minulle ei siihen kommentoitavaa. Merci beaucoup. Kiitos. Edustaja Pim pandekamp tämän keskustelun lopuksi te saatte nyt puheenvuoron. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja kolme huomiota, tai oikeastaan neljä. Ensinnäkin seuraavaa. Tämä ylläpito ei liity EU Invest ohjelmaan. Näin minä sen ymmärsin. Kyseen pitäisi olla uudesta investointitoiminnasta ja jäsenvaltiot, jotka ovat aloittaneet nämä infrastruktuurihankkeet, niin he ovat niistä myöskin jatkossa vastuussa. Sitten toinen huomiona koskettaa näitä ympäristötavoitteita. Kristin puheenvuoron liittyen 28. maaliskuuta 2017 hyväksymme lausunnon esiriin liittyen ja siellä todetaan ainakin 40 prosenttia esirahoista pitää ohjata infrastruktuuriikkuna. Eli 30, 40, 50 prosenttia Rike, Kristin ja Kosmas. Uskonpa, että 40 prosenttia on kultainen keskitie ja idealismia löytyy, mutta todellisuus on joskus tarua ihmeellisempi. Niin, voiton tavoittelu kaikilla kunnioituksella. Tämähän on vanhan kommunistisen kannan huomautus, jos tehdään töitä, niin tietenkin voittoa voidaan tavoitella. Jos siltä tieltä, tieltä lähdetään, niin silloin elämme aikoja ennen Ranskan vallankumouksen. Sitähän me emme halua. Sitten hallinnointitapa. En ole komission kanssa samoilla linjoilla. Komissiohan totesi, että haluamme panostaa politiikan tekoon mutta sen pitää olla vihreämpää, niin kuin vihreätkin haluavat, mutta sen pitää olla myöskin innovoimampaa, mutta kyse on lainoista. Ja pitäähän niillä olla jonkinlainen markkina-arvo. Nämä takaukset löytyvät verkkojen Euroopasta, eli aivan muualta, mutta se, että nämä niin sanotut kaupalliset lainat, niihin sotkettaisiin vielä politiikka, niin en sitä niele ihan tältä seisomalta. Ainahan voidaan ei pelkin sanotaan, että rajat ylittävyyttä, viherryttämistä ja muuta kaivataan, mutta sitten sanotaan, että me kuitenkin hallinnoimme tätä hanketta, koska me haluamme lisätä politiikkaa. En tiedä, saammeko sitten lainaa annettua. Kyllä minä mielessäni, mielelläni varjoesittelijöiden kokouksessa palaisin tähän asiaan ja pyrkisin löytämään sitten toimivamman muotoilun. Kiitoksia. Kiitos edustaja Wim van de Kamp. Muistutan, että mahdollisesti minä nyt olen tässä sitten vain utopisti, niin kuin sanoitte, mutta ilman utopiaa ei ole minkäänlaista toimintaa, joka olisi sitten hedelmällistä ja saisi tuloksia aikaan. Eli kyllä tarvitaan utopistisuutta silloin, kun puhumme ilmastoasioista. Tämä ihan näin pienenä kommenttinani tähän keskusteluun. Muistutan, että Van de Kampin mietinnön tarkistusten määräaika on ilmoitettu ja se on torstaina 27. syyskuuta kello 18. Ja me jatkamme. Madame Meissner. Edustaja Meissner ei ole vielä paikalla, joten keskeytämme kokouksen 15 minuutiksi. Oui, madame. Niin, Revaudalon, olkaa hyvä. Intéressé par le joita tämä mietintö kiinnostaa, siis kello 18 käsiteltävä mietintö. Ovatko jäsenet paikalla, joita tämä aihe kiinnostaa? Se, joka on esityslistalla kello 18. Siis asetusehdotus, joka liittyy aluekehitysrahastoon ja kohesiorahastoon. EPPstä, te itse, ECR, Slotowski, Aldesta, ei ketään. Dominic Riquetä varmasti tämä kiinnostaa. C'est bizarre aujourd'hui. Tänä, tänään aivan outoa. Unohdan aivan kaiken. Outoa. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Voitaisinko tämä kohta hoitaa nyt? Sopiiko teille, että käsittelisimme nyt välittömästi kohdan kahdeksan, sanoo puheenjohtaja. Kyseessä lienee kohta yhdeksän. Allez! On revient sur le point 8. No niin, kohta kahdeksan sanoo puheenjohtaja. Ja sen jälkeen palaamme kohtaan kuusi ja Meissnerin mietintöön. Edustaja Revaudalon, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la Kiitos puheenjohtaja. Tässähän on yhteys edelliseen mietintöön, eli ihan hyvä käsitellä nämä tässä järjestyksessä. Valiokunta ottaa kantaa aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto aiheeseen, niistä tehtyyn mietintöön. Kyse on prioriteetti eh, toimien vahvistamisesta. Komission toiminta tässä on aika ongelmallista, koska alueiden toimintamahdollisuuksia rajoitetaan silloin, kun kyse on liikennealan raho- eh, hankkeiden rahoittamisesta. Sitten tämä strateginen tavoite kolme, TEN-T-verkot ja liikenneala ja hankkeet, joissa kyse on teema kohtainen keskittyminen. Komissio ehdottaa sitä, että osa äh, varoista käytettäisiin vain tavoitteeseen yksi ja tavoitteeseen kolme, vihreämpi Eurooppa. Kovin vähän jäisi sitten liikkumavaraa alueille yhteisrahoittaa liikennealan hankkeita. Lausuntoluonnoksessa ehdotan tiettyjä muutoksia. Ensinnäkin pakollisuutta vähennettäisiin tässä älykkäämmässä Euroopassa niin, että otettaisiin huomioon myös verkkojen Eurooppa tai verkottunut Eurooppa tavoitteena. 25 prosenttia käytettäisiin siirtymäalueille ja sitten pienempi osuus heikommassa asemassa oleville alueille. Ongelmallista on myös se, että liikenneala on täysin poissa näistä prioriteeteista yksi ja kaksi ja kuitenkin siellä on pakollista varainkäyttöä. Tämä koskee aivan erityisesti heikommassa asemassa olevia alueita, jotka eivät voi käyttää aluekehitysrahaston varoja liikennealan hankkeisiin. Omassa lausuntoluonnoksessani tämän korjaamiseksi Toiseksi esitän liikennealan täsmätoimia. Ensinnäkin täsmällistä tavoitetta, joka liittyy älykkääseen liikkuvuuteen ja liikennealan palveluihin niin, että tavoitteena olisi älykkäämpi Eurooppa. Ja sitten kestävä liikkuvuus ja siirtymäkauden toimet ja strateginen tavoite kaksi, vihreämpi Eurooppa. Ja kolmanneksi täsmällisempi tavoite liikkuvuuteen liik liittyen kohesio Euroopan vahvistamiseksi ja neljänneksi erityinen tavoite, joka liittyy julkisten palvelujen, liikennepalvelujen saatavuuteen ja tavoitteeseen numero neljä, eli sosiaalisempi Eurooppa. Ehdotan sitä, että komission ehdotus poistettaisiin, jonka tarkoitus on e, esittää ehtoja raideliikenteen ja lentokenttäinvestointien suhteen. Tässä kaikki puheenjohtaja. Kiitos ja sitten siirrymme keskusteluun. Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minulla on ilo ja kunnia edustaa täällä kollega Agujaria. Hän on vielä äitiyslomalla. Terveiset hänelle. Kiitokset valmistelijalle, mutta olen hiukan pidättyväisempi kuin valmistelija itse. Mielestäni rahastojen, aluekehitysrahaston roolia ei voida täydentää tällaisilla kaiken maailman tehtävillä. Kyse on aluekehitysrahastosta, mitä enemmän liikenneulottuvuutta ja viherryttämistä siihen voidaan ympätä, niin sitä parempi, mutta valiokuntamme ei pitäisi yliarvioida rooliaan. Tämä liittyy juuri MFF-keskusteluun. Ihan hiljattain hyväksyimme kollega Rikeen tekstin – joka lähetettiin budjettivaliokuntaan ja niin kerroimme tästä epäsuhdasta. Paljon rahaa on siirretty aluekehitysrahastosta verkkojen Eurooppa-rahastoon ja ohjelmaan, mikäli kollega Dallon vie aluekehitysrahastosta vielä enemmän rahaa, niin kysyisinkin, että ollaanko tässä menossa liian pitkälle. Toivoisinkin, että MFF, kohesiorahasto ja aluekehitysrahastojen välinen suhde pysyy oikealla tasolla, eli ettemme mene liian pitkälle. Se nyt syrjäisimpien alueiden lentokenttähankkeiden osalta ollaan tekemässä muutoksia, niin tarkkana pitää olla juuri tie, näiden lentokenttien avulla alueita päästään kehittämään. Mutta kyllä minäkin olen sitä mieltä, että näitä aluekenttiä on liikaa, mutta ei syrjäisimmillä alueilla. Olisi valitettavaa, jos sillä saralla lähdetään liikaa leikkuria heiluttamaan. Me tulemme rakentavassa hengessä esittämään tarkistuksia. Toivottavasti tästä saadaan hyvä teksti aikaiseksi. Oikein paljon kiitoksia. Merci beaucoup, Kiitos, edustaja Wim van de Kamp. Edustaja Slotowski, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos valmistelijalle tästä luonnoksesta. Kohesiopolitiikka on aina hyvin tärkeä infrastruktuurihankkeiden rahoitusmahdollisuus. Ja näin voimme tukea kaikista köyhimpiä alueita ja niiden liikenneinfrastruktuuria. Tästä syystä infrastruktuurituki kaikille liikennehankkeille on säilytettävä ainakin samalla tasolla kuin tällä hetkellä. On säilytettävä myös mahdollisuus rahoittaa mahdollisimman useita hankkeita liikenteen alalla, mukaan luettuna rautatiehankinnat ja myös kalustohankinnat. Komissio ehdottaa sitä, että jätettäisiin raideliikenne pois ja se olisi mahdollisesti este intermodaaliliikenteelle, koska raideliikenne on paras vaihtoehto, kun matkustajia ja rahtia kuljetetaan muutoin kuin maanteillä. No sitten ilmanu Täytyy huomioida, että tarpeita on aina vain enemmän. Ja markkinat kasvavat, matkustajien määrä kasvaa. Pitää paikkansa, että aiemmin on ollut tehokkuuteen liittyviä ongelmia ilmaliikenteessä, mutta Puolassa Esimerkiksi vuosi vuodelta paikallisilla lentoyhtiöillä on koko ajan vain enemmän matkustajia. Emme voi estää uusiutumiskehitystä epämällä rahoituksen kohesio- ja halukehitysrahastosta. No sitten ilmastotavoitteet. Ilmastotavoitteet tavoitteisiin siis 30 prosenttia. Kuitenkin sitten täällä tekstissä puhutaan 37 prosentista. Ja monivuotinen rahoituskehys toteaa, että vähintään 25 prosenttia EUn budjetista tulisi käyttää ilmastotavoitteiden toteuttamiseen. Tässä tulisi olla joustavampi mielestäni, jotta voidaan todella ottaa huomioon olosuhteet eri jäsenvaltioissa temaattinen keskittyminen tulisi määritellä vuoropuhelussa jäsenvaltioiden kanssa, jotta paremmin voitaisiin tunnistaa ne seikat, jotka eniten vaativat tukea. No sitten temaattisesta keskittymisestä tulisi käydä keskustelua kansallisella tasolla. Hyvin usein alueet yhdessä jäsenvaltiossa eivät käytä välttämättä yhtä hyvin eurooppalaisia varoja. Kansallisesti on paljon helpompi tunnustaa, tunnistaa esteitä ja toteuttaa tätä äh, äh, työtä tehokkaammin. Diagnostiikka ja komission ratkaisuehdotukset vaikuttavat näin ollen aivan perusteluilta. perusteluilta. Olemme samaa mieltä monista esitetyistä kommenteista, ennen kaikkea siitä, että synergiaa eri rahoitusvälineiden välillä tulisi vahvistaa ja myös kohesiopolitiikan suhteen. Aiomme tehdä tarkistuksia ja luotamme hyvään yhteistyöhön esittelijä- ja varjoesittelijöiden kesken. Kiitos. Kiitos edustaja Heike, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin onnitella Kristinia hänen kekseliäisyydestään ja kyvystä uusia tämän mietinnön sisältöä. Tässähän oikeastaan katetaan aika lailla se, minkä nyt kuulimme e, edellisiltä puhujilta, kaikilta kolmelta. Meille täällä liikennevaliokunnassa ongelmana on se, että aluekehitysrahaston rahat eivät niinkään suuntaudu liikennealan ongelmakohtiin, jotka meille ovat tärkeitä, niin että saataisiin unionin tasolla lisää arvoa ja myös jäsenvaltioiden tasolla lisää arvoa. Toinen kommentti, ja edustaja, edustaja Slotowski sen jo totesikin, usein alueilla on ongelmia hallinnoida näitä varoja ja niiden monimutkaisuutta johtopäätös tästä on oikeastaan se, että usein tämä kaikki on kovin pitkä ajanjakso. Ja sitten kun ajatellaan alueellista toimintaa, niin välttämättä määrärahojen käyttö ei ole optimaalisella tasolla. Ei olla kovinkaan tyytyväisiä siihen, miten helppoa näitä varoja on käyttää. Ja näin ollen sitten tuen käyttöaste ei ole hyvällä tolalla. Komission ehdotuksesta. Olen muissakin valiokunnissa ehdottanut sitä, että 20 miljardia siirrettäisiin aluekehitysrahastosta Euroopan yhteenkytkentähankkeisiin. Ja tämä liittyy niihin kommentteihin, joita juuri kuulimme. Eli että teemakohtaisesti tässä mentäisiin niitä tavoitteita kohti, joita mekin haluamme edistää, eli eurooppalaista lisäarvoa. Jäsenvaltiossa halutaan yksinkertaistamista ja me voisimme tällä tavalla varmistaa sen, että mekanismi todella toimisi. Nythän se on ollut alikäytössä tavallaan. Kohesiovarat ovat olleet hyödyllisiä kohesiomaille, kun tässä siirtymässä olemme. Eli 10 miljardia versus 45 miljardia. Slotowski, kyllähän tässä isommasta summasta puhutaan, huomattavasta summasta. 20 prosenttia kohesiovaroista on kyseessä. Tämän ehdotuksen, joka tulee käsiteltäväksi monissa valiokunnissa, se ei varmaankaan sitten budjettivaiheessa enää tule hyväksytyksi, mutta kyllä ehdotuksen etuna on kuitenkin se, että se on yksinkertainen, tehokas, toteuttamiskelpoinen ja tuo eurooppalaista lisäarvoa. No entäpä sitten neuvosto, hyväksyykö se tämän? Ö, tässä kyse on jäsenvaltioiden yhteisen edun hankkeesta. aluekehitysrahastolle ei niinkään tulisi tässä luoda uusia tavoitteita, vaan pikemminkin säilyttää äh, entiset ja suunnata ne tavallaan niin, että saadaan edistystä aikaiseksi Euroopan unionissa kokonaisuutena. On ollut ongelmia suunnata näitä varoja sellaisiin hankkeisiin, joilla on huomattavaa eurooppalaista arvoa ohjelmia on ikään kuin tutkittu sillä tavalla, että alueilla voitaisiin näistä hankkeista hyötyä. Tässäkin on tehty mielenkiintoinen ehdotus siitä, että katsottaisiin missä määrin nämä alueet ovat kehittyneitä ja miten monimutkaisia nämä toimintaohjelmat sitten ovat. Eli tämä ehdotus voitaisiin säilyttää. Vielä yksi seikka. Heräsi kysymys mielessäni siitä, ja Kristin pitää tärkeänä sosiaalisia kysymyksiä. Eli korostettaisiin ja ohjattaisiin hanketta aluekehitysrahaston suuntaan. Onhan meillä myös sosiaalirahasto. Tässä rahoitukset kuitenkin ovat erilaisia. Eli kenties tätä tulisi vielä pohtia, eikä vain ikään kuin sosialisoida näitä määrärahoja. Uskon, että tästä tulee kyllä vielä hyvin mielenkiintoinen mietintö. Tässä yritetään edistää innovatiivisia ajatuksia ja viedä näitä tavoitteita eteenpäin. Eli varmasti meillä tulee olemaan mielenkiintoisia aikoja tämän aiheen parissa. Kiitos edustaja Rike. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa minä puhun Jill Evansin puolesta, joka lähettää anteeksi pyyntönsä. Hänhän on tässä varjoesittelijänä oikeasti. Hänestä investoinnit liikennehankkeisiin, niiden tulisi edistää sitä, että pidetään kiinni Pariisin sopimuksesta ja että vähennetään ulkoisia kustannuksia – Tämä on hyvin merkitsi sitä, että täytyy huolellisesti pohtia sitä, miten arvioidaan aluevarojen käyttöä esimerkiksi alueisiin lentokenttiin, jos niitä on lähellä toisiaan eri puolilla rajaa. Esimerkiksi Mönchengladbachin lentoasemassa Saksassa ja Beck Alankomassa ja Vieset Belgiassa. Ja jos me aiomme vakavasti edistää Pariisin vähäistämistavoitteiden saavuttamista, meidän täytyy pitää mielessämme se, että kysymys ei ole taloudellisesta edusta jollekin alueelle. Me olemme kaikki samalla alueella, joka on nimeltään maapallo, eikä meillä ole varaa päästää ilmakehään liikaa hiiltä. Ja se, että käytettäisiin 25 äh, miljardia euroa aluekehitysrahastosta äh, yhteisautuspolitiikkaan verkkojen Euroopan yhteydessä äh, merkitsee sitä, että viedään rahoja pois silloilta tai, tai sitä käytetään siltoihin hankkeisiin ja muihin erityisiin rajat ylittäviin puutteellisten raja, raideyhteyksien kehittämiseen. Ja tämä merkitsi sitä, että sanotaan eurooppalaista veloverkkoja joka osaksi TEN-T-verkkoja. Paljon puhetta. Se on se, mitä Jill Evans olisi sanonut. En nähnyt, että puheenjohtaja poistui. Edustaja Demonte. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Ensin täytyy sanoa, että olen samaa mieltä olen samaa mieltä Kristinin kanssa. Tässä tulisi korostaa alueellisuutta eikä niinkään valtiollisuutta silloin, kun kyse on prioriteeteista. Minä olen ollut alueellisella tasolla vastuussa ja tiedän omista kokemuksistani, millä tavalla tilanne voi vaihdella alueelta toiselle. Eli tämä on otettava huomioon. Kun kyse on liikenteestä, niin näkyvyyttä alueelliselle lentokentille tulisi saada lisää. On sellaisia tilanteita, joissa on useita lähekkäisiä lentokenttiä ja ne tavallaan nähdään liiallisena. Pitäisi pyrkiä siihen, että päästäisiin tehokkaisiin yhteyksiin ja toisaalta täytyy huomioida myös matkailun tarpeet. Useita kertoja tässä valiokunnassa meille on kerrottu, että vuoteen 2050 mennessä matkustajien määrä kaksinkertaistuu. Eli tämä on kyllä otettava huomioon. Emme voi kehittää vain suurempia lentokenttiä, jotka sitten ruuhkautuvat. Loppujen lopuksi sitten kukaan ei saa hyvää palvelua. Tulisi tarjota näille alueellisille lentokentille tukea niin, että niitä voidaan ikään kuin luontaiselta pohjalta kehittää – ilmailualan tarpeet huomioiden. No sitten yhteydet. Kun kyse on syrjäisistä ja äärimmäisen syrjäisistä alueista, niin täytyisi varmistaa, että yhteydet eri alueiden välillä toimivat. Haluaisin kysyä komissiolta hieman lisää selkeytystä. Liitteessä, tässä komission ehdotuksessa, käytetään metodia, alueellisen yhteistyön suhteen, ja tässä viitataan artiklaan 9. 179 äh, sivulla tämä viite on. Puhe on rajat ylittävistä alueista tai raja-alueista, ja haluaisin saada hieman lisää selkeytystä tästä. Kun tässä viitataan painotuksiin, niin sitten kyse on väestöstä, joka asuu 25 kilometrin etäisyydellä. Ja puhutaan myös sellaisista toimista, joilla on pienempi vaikutus näiden erittäin syrjäisten alueiden kokonaisväestöön. Eli onko kyse heikommista alueista? Haluaisin nyt ymmärtää, mitä tämä äh, sääntö oikein merkitsee, jotta voin tulkita sitä oikealla tavalla. Eli onko minun tulkintani nyt oikea? Jos näin on, niin näyttää siltä, että olemme menossa toiseen suuntaan kuin, kuin se tavoite, että tukisimme kaikista heikoimpia alueita. Pikemminkin tässä tuetaan sitten urbaaneja kaupunkialueita ja minun mielestä tämä menee aivan päinvastaiseen suuntaan kuin mikä tavoitteemme on. Mikrofoni. Monsieur Gillot, vous avez la parole pour la commission. Komissiosta herra Gillot, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. And Oikein paljon kiitoksia ja kiitokset mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Alkuun kiitokset lausuntoluonnokset ja kiitokset valmistelijalle tehdystä työstä ja siitä, että tämä on hoitunut näin ripeästi. Tämä on yksi komission pääpainopistealueista. Meidän on päästävä eteenpäin mitä pikimiten koko MFF liittyvien pakettien kokonaisuuden osalta. Jos sallitte, niin haluaisin palata tähän viimeisimpään kysymykseen. Mikäli ymmärsin sen oikein, niin se liittyy enemmänkin liitteeseen kuin aluekehitysrahasto ja kohesion rahastokysymyksiin mutta voin vakuuttaa teille, että pääpainopiste, alue, kohesiopolitiikan saralla kohdistuu juuri syrjäisempiin alueisiin. Ja vuoden 2014-2020 suhteen niin summa kasvaa juuri näiden vähäosaisempien alueiden kehittämiseksi. Pari huomiota kuulemaani liittyen. Ensinnäkin, mitä tulee tähän temaattiseen keskittymiseen. Komissio pyrkii toimillaan aluekehitysrahaston ja komission rahaston kautta paneutumaan tähän temaattiseen toimintaan ja varmistamaan, että keskitytään unionin toiminnan keskeisimpiin tehtäviin, mutta samalla joustavuutta vaalien siten, että alueet voivat kehittyä omien tarpeidensa pohjalta. Mitä tulee temaattiseen keskittymiseen, niin tietyt ehdotukset ovat ongelmallisia. Jos temaattista keskittymistä peilataan kolmeen alueeseen, niin sitten on vähän vaikea puhua keskittymisestä. Mitkä ovat ne keskeisimmät tavoitteet, jos niitä löytyy tämän verran? Täydennyksenomaisesti todettakoon, että jos katsotaan näitä ehdotettuja lukuja, niin keskittyneisyyden laajuus näillä kolmella alalla tarkoittaisi käytännössä sitä, että temaattista keskittyneisyyttä lisättäisiin suhteessa komission tekemään ehdotukseen. Ja tämä olisi ristiriidassa siihen liittyen, mitä juuri äsken sanoin, että alueella olisi riittävästi mahdollisuuksia sopeutua vallitseviin olosuhteisiin. Ja juuri tästä nimenomaisesta syystä olemme päättäneet ehdottaa kansallisen tason temaattista, temaattista keskittyneisyyttä eikä alueellista. Jotkut ovat pitäneet tätä ongelmallisena, eli että tästä hankkeesta tulisi keskusjohteisempi, johtoisempi ja että asiat hoidettaisiin ei niinkään aluetasolla, vaan pääkaupungeissa. Mutta ehdotus pyrkii juuri päinvastaiseen tulokseen. Kun aluetason prosenttiosuudet on kiveen hakattuja, mutta silloin kun puhutaan kansallisesta lähestymistavasta, niin yksittäisten alueiden osalta voidaan toimia joustavammin, kunhan kansallinen salkun volyymi ei ylity. Lisäksi täällä puhuttiin ilmastotavoitteista ja niihin korvamerkityistä rahoista. komissio on ehdottaa 25 prosenttia vuoden 2020 jälkeistä budjetista juuri ilmastotavoitteiden saavuttamistoimiin. Ja täällä sanottiin oikein, että aluekehitysrahaston ja kohesiorahaston osalta volyymi on kasvanut ja ihan syystä, sillä jokainen rahasto ja ohjelma niiden täytyy saada riittävästi rahaa. Aluekehitysrahaston ja kohesiorahaston kautta voidaan toimia tehokkaastikin ilmaston hyväksi, mutta toisten ohjelmien ja rahastojen osalta on tilanne hankalampi. Eli kaikki riippuu siitä, missä määrin nämä rahastot ja ohjelmat voivat kantaa kortensa kekoon tavoitteita saavutettaessa. Ja sitten muihin huolenaiheisiin, joihin täällä viitattiin. Se, mihin komissio pyrkii näillä pois sulkemisilla, niin on se, että huomioimme sen, mitä menneisyydestä on opittu, ja toisaalta haluamme vaalia johdonmukaisuutta suhteessa unionin asettamiin prioriteetteihin. Mitä menneisyyteen tulee, mitä olemme oppineet, niin lentokenttä infrastruktuuri on yksi rikkauksen kohteen, paitsi alueelliset lentokentät. Me olemme sitä mieltä, että nykyehdotus on sellainen, että parempi on jättää päätöksenteko kansallisille hallituksille ja varmistaa, että niillä on riittävät varo- rahoituslähteet lähteet tarvittaessa käytettävissä. Tarkoituksena on myöskin varmistaa, etteivät ettei tämä hankkeen tasapainotila juurikaan järkkyisi. Kiitoksia. Edustaja Revaud-Dallon, olkaa hyvä. Merci, Madame la Kiitos, puheenjohtaja. Tämä oli Hyvin mielenkiintoinen en, ensimmäinen näkemysten vaihto sekä varjoesittelijöiden että muiden jäsenten Isabella de Monten ja komission kesken. Toivon, että jatkamme tätä rakentavaa työtä. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että liikennealan hankkeet ovat äärimmäisen tärkeitä eurooppalaisille ja hyvin usein alueet, niitä ehdottavat ja kehittävät. Kun puhun sosiaalisesta ulottuvuudesta, Dominik, niin ajattelen tässä nimenomaan sitä, että kyse on alueellisten erojen kutistamisesta, vähentämisestä. Ei pidä unohtaa sitä, että näissä asioissa liikenne on nimenomaan perustavanlaatuinen palvelu tai ulottuvuus. Puhumme sekä aluekehitysrahastosta, kohesiorahastosta, sosiaalirahastosta. Kaikissa näissä täytyy liikennealaa priorisoida. Täytyy katsoa, mihin tuloksiin me pääsimme, mutta ei voi olla niin, että vain tietyissä tavoitteissa liikenne huomioidaan, vaan se täytyy sisällyttää kaikkiin. Ja luonnollisesti ne alueet, joilla on suurempia tarpeita, tarvitsevat myös enemmän tukea – Kyse ei ole pelkästään siitä, että annetaan jonkinlaisia suuntaviivoja tai ohjeistusta äh, yhteenkytketystä liikenteestä, vaan luonnollisesti täytyy huomioida olevassa olevat mahdollisuudet ja varmistaa se, että nämä alueet voivat äh, esitellä menestyksekkäästi omat suunnitelmansa ja hankkeensa. Eli tässä on valtakunnan taso ja toisaalta alueellinen taso ja Euroopan taso. Me teemme mielenkiintoista yhteistyötä alueiden ja Euroopan yhteistyönä. Jotkut jäsenvaltiot ovat äh, kenties jääneet hieman jälkeen verrattuna alueisiin, mutta kiitoksia siitä, että näin nopeasti olemme voineet äh, työstää tätä mietintöä. Ja Wim van de Kamp, voitte varmaankin puhutella minua ihan sukunimellä. Eli ei ole hyvä, että mainitsitte muut miesedustajat koko nimellä ja minut sitten vain etunimellä. Kiitos edustaja Hovodalon tästä täsmennyksestä. Se liittyy siis etunimen käyttöön. Kollegoita ei nimitetä tai puhutella etunimellä, vaan käytämme sukunimeä. Kyse on siitä, että Euroopan ja alueiden välinen suhde on tässä äärimmäisen tärkeä. Ilman alueita Eurooppaa ei voida luoda. Muistutan, että tarkistusten määräaika on ensimmäinen lokakuuta maanantaina kello 12. Ja sitten kohtaan kuusi. Gesine Maisne on nyt paikalla. Hieman saatte hengättää ja sitten työhön. No niin, edustaja Maisner. Direktiiviehdotus. Mm-hmm ja kyse on siis satamoiden vastaanottovälineistä ja tekstistä, jolla kumotaan aiempi teksti vuodelta 2009 ja vuodelta 2010. Nyt meillä on ilo, ilo kuulla esittelijän puheenvuoro. Olkaa hyvä, Gesine Maisnää. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että muutitte työjärjestöstä. Itressä oli äänestys ja minun oli pakko olla siellä, koska itse olla paikalla. Tämä oli pitkä ja vaikea, mutta nyt olen kuitenkin sitten täällä. Niin, tässä direktiivissä meillä on ollut jo yksi varsinainen kokous, joka sujuu aika hyvin. Ja olemme itse asiassa komission kanssakin jo käyneet paljon keskustelua nähdäksemme, miten komissio tiettyihin muutoksiin, joita me olemme toivoneet, parlamenttina arvioi ja yleisesti ottaen me olemme komission ehdotusta osittain hiukan tiukentaneet tai osittain hiukan suhteuttaneet sitä. Minä olen katsonut äh, syystä tarkemmin ja minusta se on pitänyt hyvä siksi, että tarkoituksena oli se, että olisi ratkaisu, jossa yksi ratkaisu sopisi kaikille. Ei haluta, että mitään heitetään mereen että kaikki tuodaan maahan, maa, maalle ja että perutetaan mahdollisimman vähän. Olin epäileväinen tämän suhteen, koska asetelmat olivat hyvin erilaisia. Kävin Alankomaissa, Saksassa ja kävin myöskin Portugalissa, Lissabonissa ja näin, että käytännössä moni asia on vaikea. On vaikea saada asioita tuottua yhteen suuntaan. Tämä tässä aluksi. Joten on varmasti avuksi, jos me nyt hyväksymme direktiivin. Direktiivitä voidaan aina muuttaa, jäsenvaltiot voivat sitä mukaan muuttaa, mutta meidän pitäisi kuitenkin katsoa, mikä on käytännössä toteutettavissa ja mikä ei. Ja varjostelujen kokouksessa olemme tähän pitäytyneet. Huomenakin on tulossa varjostelujen kokous. Uskon, että saamme aikaan mietinnön, jota kaikki tukevat. Tartu vain muutamiin kysymyksiin. Puhun nyt jo kompromisseista, koska olemme aika pitkällä kompromissien suhteen. Meillä on nyt kahdeksan kompromissia, joista voimme keskustella. Ensimmäinen koskee vaikutusalaa. Siinä ei ole tapahtunut kovin paljon muutoksia, vaan on puhuttu, mikä on kohtuullista, mikä on käytännössä toteutettavissa olevaa artiklan neljä osalta, jossa on kysymys näistä vastaanottolaitteista. Meidän kannalta on tärkeää, että vielä kerran korostettaisiin sitä, että tämä kierrättäminen otetaan myös huomioon ja että myöskin EMSA pidettäisiin tähän mukaan. Tiedän, että komissio ei tätä ollut ajatellut. Me kävimme EMSassa pienen valtuuskunnan muodossa ja EMSA sanoi, että se saa uusia tehtäviä, mutta ei uutta henkilöstöä eikä uutta rahaa. Tämä tässä sivumennen sanottuna, joka on haaste, mutta EMSA meistä olisi siis sovelias, koska se on asia, joka, joka pitäisi toimia puhtainen vuoksi puolesta. Sitten vielä autonomiset alueet, anteeksi, etäiset alueet. Eh, on tärkeää, että jäsenvaltiot siinä erityisiä kansallisia käytäntöjä tai rahastoja voisivat toteuttaa, jotka ottaisivat huomioon nämä erityispiirteet. Totta kai tämä on tullut vaikeampaa, kuin jos on kysymys satamasta, joka on Euroopassa suoranaisesti. Sitten tämä vasteiden, jätteiden vastaanottokäsittelysuunnitelma on tärkeää, että on ohjelmaa, siis olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota kustannusten rakenteeseen ja siihen, että tämä on olemassa jäsenvaltion kielellä ja englanniksi. Mehän korostamme parlamentissa sitä, että englanti on välttämätöntä. Sehän on kansainvälinen kieli. Joten myöskin aukioloajat ja muut. Olemme lisänneet siihen sellaista tietoa, mitä todella tarvitaan, että todellakin voidaan ymmärtää, mistä on kysymys, että tämä on selvää, että on selvää se, miltä perustalta maksut lasketaan, jota maksetaan – ja pienten satamien tapauksessa kysymys voisi olla myös yhteistyömahdollisuudesta, mikä meistä tuntuu tärkeältä. Seuranta, se, että komissio tekee sitä kolmen vuoden välein, me haluamme, että viiden vuoden välein, koska meistä se riittää. Sitten pienten satamien tapauksessa me olemme luoneet erityisehtoja ja todenneet, että pienet satamat voitaisiin poistaa tämän vaikutusalassa silloin, jos ne ovat mukana alueellisessa jätteiden käsittelyjärjestelmässä ja se voidaan osoittaa ja jäsenvaltiot ilmoittamaan, että me halua, että jotakin ja tätä jää käsittelemättä vain siksi, että tämä on pieni, siksi on ottaneet tällaisen säädöksen. Mitä sitten tulee siihen, että jätteet siirretään suoraan aluksesta, totta kai me olemme sanoneet pienet yksikään satama, jättävän alus ei saa missään tapauksessa merellä sitten heittää näitä jätteitä pois. Tästä on huolehdittava ja pitää olla suunnitelma – jätemaksusta. Sekin on hyvin tärkeää mainita, mitä tulee pieniin satamiin. Me olemme tuottaneet huomioon erityispiirteitä sen korostamiseksi, että on olemassa erilaisia satamia, jotka ovat todenneet, että kysymys siitä, että heti lähdettäessä annetaan tämä lomake käyttöön. Totta kai se se on digitaalisesti toteutettavissa, mutta tässä olemme tehneet hiukan vähän muutoksia. Eri kohdissa on mm, mainittu kalastusverkot ja kalastusvälineet, niitä on ole mukana tässä yleisesti ottaen. Meillä on mukana myöskin jätteiden kalastaminen on sitä, että jäsenvaltioiden kalastusalukset saavat korvauksen siitä, että tuovat jätteitä mereltä maalle, ja tämä on hyvin tärkeää mainita myös tässä. Yksi asia, joka meillä on myös eri tavalla kuin komission esityksessä, komission totesi, että pohjimmiltaan, jos jätteen eurooppalaisesta satamasta ja seuraavaan satamaan EUn ulkopuolella on sitä ennen poistettava kaikki jäte. Meillä oli hiukan epäileviä. Pieni satamahan voi olla viimeistä tavalla kovin pieni, kovin täynnä. Se pitäisi olla satama, joka on digitaalisesti tavoitettavissa ja ei voi olla sataprosenttisesti myöskään ehkä todeta, että jätteistä on huolehdittu. Tämän pitää olla mahdollista. Haluamme, että seuraava satama, johon tullaan, jos ei se ole viimeinen satama, että siellä otetaan vastuu asiasta ja myöskin vastaanotetaan kaikki sitten kustannusjärjestelmä. mistä oli tärkeää korostaa periaatetta saastuttaja maksaa. Me olemme ottaneet esimerkiksi senkin, että mikä on meistä ratkaiseva kysymys. Eli komissiohan on sanonut, että sataprosenttisesti pitäisi olla kustannukset maksulla katettavat satamat sanoivat, että tämä ei näin käy nyt kompromississamme enemmistö on ottanut sen kannan, joka on neuvostossakin on kanta, vähän tunnemme neuvoston paperin, jossa todetaan, että välilliset maksut lasketaan kategorioiden mukaan, siis alusten suuruuden mukaan, ja, ja kun on sitten ottaa huomioon valitsemaan laivaliikenteen ja sen, mitä, mikä kapasiteetti aluksella on, miten vasta se pystyy kuljettamaan jätettä, niin tässä nämä olisivat nyt sitten. Meillä on mukana myös se, että otetaan huomioon tämä lastivesi. Tiedän, että komissio ei tätä mielellään kuule. Minä kuitenkin otan sen mukaan tämän painolastiveden ja tämä on se, mikä on syytä mainita. Toivottavasti en unohtanut nyt mitään ja määritelmissä meillä on sitten vielä joitakin laajennuksia parlamenttina. Ja meillä on yksi kompromissi, joka koskee johdossa kappaletta 18 määritelmä oli väärä. Ja tässä se sitten oli sekin. Toivottavasti en unohtanut nyt mitään. Pyrin nyt paperille merkitsemään sen, mitä voisin sanoa. Ja nyt niin kun haluan kiittää kuitenkin varjoistelijoita yhteistyöstä. Se sujuu erittäin hyvin ja olen varma siitä, että saamme kunnianimoisen paperin parlamentilta, jonka kanssa sitten voimme mennä neuvotteluihin. Ja nyt odotan kommentteja. Merci beaucoup pour votre... Kiitos tästä hyvin selkeästä esityksestä, edustaja Meisner. Äh, edustaja Klona, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Meisnerillekin hänen tekemästään työstä tähän mennessä olen samoilla linjoilla. Yhteistyö oli hienoa muidenkin varjoesittelyiden kanssa ja huomenna uusi varjoesittelijäkokous. Toivottavasti sielläkin päästään eteenpäin. Kollega Meissner kyllä otti esille ne keskeisimmät kysymykset, eli nämä pienet satamat, joille ei pitäisi langeta liian suuri hallinnollinen taakka. Siitä ei olisi kovinkaan suurta ympäristöllistä hyötyä. Ja sitten tasapainon löytäminen ja joustavuus, kun kyse on suurista jätemääristä. Meidän täytyy varmistaa, että virikkeenä on tuoda jätteet rantaan. Yksityiskohdista sitten täytyy vielä neuvotella. Ja meidän täytyy varmistaa, että että nämä passiivisesti kalastetut jätteet eivät aiheuta kalastajille uusia kustannuksia. Ja sitten kolmansien maiden rooli ja kysymys niihin liittyen. Toivoisin, että alukset voivat siirtyä kolmansien maiden äh, alueen vesille ilman, että siinä välissä joutuu lastin tai jätteet purkamaan – meidän täytyy huomioida unionin nykyjätelainsäädäntö ja muu lainsäädäntö. Ja sitten täytyy tietenkin ottaa huomioon Marpolin yleissopimuksen määräykset. Sillä saralla teemme vielä työtä, mutta olen tehtyyn työhön erittäin tyytyväinen ja toivottavasti tällä viikolla varjoesittelyiden kokouksessa päästään eteenpäin. Ja vielä kerran kiitokset edustaja Meissnerille hänen hyvinkin avuliasta lähestymistavasta. Kiitoksia. Kiitos edustaja Klön. Edustaja Krapini, olkaa hyvä. Doamna președintă, vreau și să felicit pe... Kiitos puheenjohtaja. Mâine avem a doua întâlnire. Vreau să mulțumesc colegi... Niin. Varjoesittelijöiden kokouksia on siis tulossa enemmänkin. Haluan kiittää kollegoita liikennevaliokunnassa Täällä on tehty kovasti työtä ja paljon tarkistuksia on esitetty. Toivottavasti pystymme huomisessa varjoesittelyiden kokouksessa selkeyttämään vielä avoinna olevat kysymykset. Yleisesti sanottuna olemme esittelijän kanssa samoilla linjoilla, mutta toivottavasti voimme vielä päästä kompromisseihin tietyissä kysymyksissä. Ryhmäni tukee komission ehdotusta kolmesta vuodesta eikä viidestä vuodesta. Viisi vuotta on liian pitkä aika. Sen jälkeen tarkistusten tekeminen on kovin vaikeaa. Onko edistystä saatu aikaiseksi? Eli tässä pitäisi kenties laskea jonkinlainen keskiarvo. Ja tietyt termitkin vaativat vielä selkeytystä. Olemme tehneet tarkistuksia liittyen esimerkiksi aikataulutetun liikenteen järjestämiseen. Komission määritelmä ei ole riittävä, joten olemme tehneet tarkistuksen tästä. Niin ikään olemme tehneet tarkistuksen, jonka aiheena ovat ympäristöystävälliset alukset, laivat. Kuka tämän äh, sitten julistaa tai ilmoittaa? Kuka määrittelee, mikä on ympäristöystävällinen alus? Kollegat ovat myös jättäneet tarkistuksia. Ja niissä on myös kyseessä määritelmä, nimittäin sataman määritelmä. Komissio on esittänyt määritelmää, mutta meillä on tästä oma ehdotuksemme. Nämä termit tulisi vielä selkeyttää ja sitten Gesine viittasi las, äh, laskuperustaan. Tämä laskuperuste tulisi vielä myös selkeyttää. Emme halua, että tämän mietinnön pohjalta pienten satamien taakka kasvaisi. Tavoitteenahan on kerätä jätteet, jotka ovat peräisin aluksilta, eh, mihin tahansa satamaan periaatteessa, suureen tai pieneen. Eli tavoitteena on vähentää jätteen määrää. Eli meillä tulisi olla käytössämme oikeudenmukainen maksujärjestelmä ja sellainen järjestelmä, joka tarjoaisi kannustimia – jotta voidaan välttää sitä, että jätteitä dumpataan mereen. Edustaja Meissnerilla on kovasti kokemusta ja myös muilla varjoesittelijöillä on kokemuksia omista kotimaistaan, aivan niin kuin minulla itsellänikin. Uskon, että pääsemme sopimukseen käytännönläheisestä ratkaisusta Me tarvitsemme nimenomaan käytännönläheisen ratkaisun ja järjestelmän. Ei olisi hyötyä sellaisesta ratkaisusta, joka käytännössä ei sitten toimisi. Toivon joka tapauksessa, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Kollegat ovat osoittaneet yhteistyöhalukkuutensa ja yhteisen etumme nimissä haluamme siis paremman kuin nykyisen asetuksen. Monsieur. Kiitos edustaja Krabini. Van Dalen, olkaa hyvä. Ja voorzitter, hartelijk dank. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja ja erityiskiitos kollega Meissnerille. Mielestäni ensimmäiset keskustelut varjoesittelijöiden keskuudessa olivat erinomaisia. Asiat selkiintyivät. Meidän täytyy tietenkin katsoa tätä sisävesiliikenneasiaa ja lähimeren kulkua. Mielestäni on ihan paikallaan, että esitelijä keskittyy myöskin näihin syrjäisempien seutujen pieniin satamiin ja katsoa tämän kansallisen lisärahoituksen mahdollisuus. Eli kyllä ihan oikealla tiellä ollaan, mutta meidän täytyy vielä katsoa näitä uusia tekstiehdotuksia kaksi artiklaan liittyen. Eli ensinnäkin mikä on jäte, Eli esimerkiksi nämä lietteet, jotka puhdistuksen aikana syntyvät tai ovat jääneet alukseen. Mutta minä uskon, että asiat saadaan kuntoon, kunhan nämä neuvottelut tästä vielä etenevät. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Uh, thanks very much. Kiitos. Ja kiitos Gesine. Ja kiitos monet varjostelijoille kaikista ö, uh, kommenteista tässä asiassa tähän mennessä. Tässä on ainutkertainen tilaisuus tarttua kysymykseen uh, roskasta, joka saastuttaa meriä ja valtameriä ja vaarantaa meren elämän. On tärkeää, että voimme keskustella avainkysymyksestä – ja niistä kysymyksistä, jotka vielä ovat käsittelemättä. Odotan mielenkiinnolla huomisen kokousta. Päätavoitehan lainsäädännössä on rohkaista aluksia käyttämään näitä vastaanotto mahdollisuuksia ja poikkeukset joidenkin alusten tapauksessa ovat sellaisia, jotka herättävät, herättävät huolta. Jos olemme vakavissamme tarttuessamme ongelman syihin, meidän täytyy ottaa huomioon kaikki, huomioon kaikki alukset, aiot, jotka täytyy jättää jätteet silloin, kun ne saavat sataman eikä päästä jätteitä meriin. Ja tarvitaan 100 prosenttista epäsuorin maksujen järjestelmää tämän varmistamiseksi. Direktiivin pitäisi mennä pitemmälle kuin pelkästään luoda houkuttimia aluksille niin, että ne käyttäisivät näitä vastaanottolaitteita. Meidän pitäisi luoda pelotteita sille, että alukset heittävät jätettä mereen. ole valmis tukemaan sitä, että kriminalisoidaan jätteen jättäminen mereen, koska uskon, että se on avainväline sille, että varmistetaan merien ja valtamerien kunto. Mitä tulee sitten tähän merijätteeseen, siinä on mukana myöskin kalastusjäte. Minä nämä hukatut kalastuslaitteet on otettu huomioon asetuksessa 2 24 vuodelta 2009, niin olin hiukan yllättynyt nähdessäni sen, että kompromississa neljä vaatimukset, jonka mukaan alusten päälläkin täytyy ilmoittaa hukatut kalastusvälineet, on poistettu täältä, samoin kuin tärkeä määräys, joka koski luvan antamista komissiolle harmonisoida raportointi kautta Euroopan unionin. Tämä on ollut tekstissä – ja jos se jää tekstistä, se olisi haitaksi merielämälle, merikalakannoille, kansalaisyhteiskunnalle ja lainsäätäjille, koska silloin ei ole mitään luotettavaa tietoa siitä, miten paljon jätteitä syntyy kalastusvälineistä. Joten raportointimekanismin täytyy olla olemassa, joka koskee eh, kadotettuja kalastusvälineitä ja se on tässä direktiivissä mainittuna minä odotan mielenkiinnolla huomisen aamun keskusteluja. Merci beaucoup, monsieur Taylor. Kiitos edustaja Taylor. Edustaja Gonzales, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Maisterille siitä joustavuudesta, jolla hän työtää että tämän tärkeän mietinnön parissa. Haluaisin hiukan puhua niistä tarkistuksista, joita olen tehnyt ja joissa yritän ottaa huomioon tällaisia lainsäädännön tavoitteita ja rangaistuksia. Ne ovat samantyyppisiä kuin muut ympäristörikokset tai kansanterveyteen kohdistuvat rikkomukset, joissa kiedetään äh, esimerkiksi äh, paino lastiveden jättämisen, jotta, jotta mitä huomioon vaikutusta, joka tässä syntyy kalastukselle ja täytyy ilmoittaa silloin, kun tällaista veden menettämistä tapahtuu ja on olemassa myöskin säännöt, jotka liittyvät siihen, jotka liittyvät kirjoitukseen. Ja ennen kaikkea minusta olisi tärkeä kysymys, joka liittyy siihen, miten on koulutetaan työntekijöitä, miten heitä tiedotetaan, siis kysymys satamien työntekijöistä, mitä tulee nimenomaan puhtauteen, äh, kunnostamiseen ja myöskin äh, matkustaja- ja tavaraliikenteeseen, jotta vähennet, jos vähennettäisiin lyhyen matkan äh, lähikauppa-alusten kuljetusta ja ja jopa sen kalastusta, jotka tapahtuu, joita myöskin nostetaan kustuun tuetaan näillä maksuilla. että olen tehnyt, yksi niistä on se, että olemme nähneet kompromissi, jonka komiss on tehnyt ympäristövaliokunta, joka jossa meidän komissio numero 7 on mukana tämä määritelmä, joka liittyy näistä aluksi alukset luvattuvat jätteistä – ja ympäristövaliokunnan osalta on myöskin tällainen, jossa mukana on menetelmä, joka koskee tällaisia alustoja, jotka ovat kiinteitä tai kelluvia, ja tarkistuksessa 85 ja 95 vi- 91 vihreältä, jotta on tärkeää, että nämäkin määritelmät otetaan mukaan meidän mietintöömme. Ja lopuksi asia, josta on puhuttu aiemminkin, nimittäin, että tämä satamien vastaanottokokemus on puhun siis pienistä tammista ja erittäin pienistä tammista, on määritettävä se, että mikä on äärimmäis koko, jotta täytyy olla tällainen kehittäinen huoltosuunnitelma ja, ja jos mahdollinen yhteys kunnallisiin viranomaisiin, joten tämä on kun Vilvaun ajatus, että pienet satamat että ne voisivat toimia yhdessä, että voisivat yhdessä laatia suunnitelmia, jotka liittyvät jätteiden hallintaan. Tämä minusta on sellainen asia, jonka osalta meidän on hiukan tehtävä vielä työtä, mutta kokonaisuudessaan tämä nyt hyvin ja olen pitkälti on olemassa yksi yhtymielisyyttä, miten osalta haluaisin, että meidän tarkistuksemme otettaisiin paremmin huomioon näissä kompromissitarkistuksissa. Joka tapauksessa haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä, samoinkin muita varjoesittelijöitä siitä työstä, jota he ovat tehneet tämän mietinnön parissa. Ja uskon, että huomenna voimme ratkaista joitakin kesken olevia kysymyksiä. Merci beaucoup. Kiitos. Ja sitten käyn komission puoleen. Puheenvuoron saa sieltä rouva Verk. Tervetuloa valiokuntamme. Thank you. Uh... Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset edustaja Meissnerille ja kaikille varjoesittelijöille tekemästänne työstä aiheeseen liittyen. Tämä korostaa, että kyse on tärkeästä aiheesta. Näin voimme varmistaa, että laivojen jätteet puretaan satamissa eikä heitetä mereen. Ja että myöskin ne jätteet, jotka tarttuvat kalastuspyydyksiin, niin tuodaan satamiin ilman, että kalastajille siitä syntyisi ylimääräisiä kustannuksia. Haluamme kiittää teitä myöskin siitä, että kävitte Emsassa vierailulla ja varmaankin puheenjohtajanne olisi halunnut olla paikalla, mikäli hän olisi vain viime perjantaina ollut kunnossa. Kollega Milli lähettää teille lämpimät terveelliset ja kuten olemme aina sanoneet, niin komission ehdotusta on sorvattu aina yhteistyössä EMSAn kanssa, koska sehän vastaa sitten varsinaista täytäntöönpanosta. Saan keskittyä kolmeen aihealueeseen, jotka ovat tärkeimmät, joka kuvastuu myöskin tarkistuksista ja kompromissitarkistuksista – tämä, nämä sadan prosentin välilliset maksut ja volyymin mahdolliset rajaukset ja sitten tämä passiivisesti kalastettu jäte, mikä on melkoinen ongelma – ja sitten näiden erittäin pienten ja pienten satamien asema ja miten niitä tulisi käsitellä. Kollega Meissner aivan oikeutetusti totesi, tämä on direktiivi, jolla pyritään harmonisoinnin tielle pääsemään, mutta yritetään huomi- huomioida kaikki. Mitä tulee alusten jätteisiin, niin tietenkin meidän pitää saada rohkaistua toimijoita toimimaan siten, että jätteet tuodaan satamiin ja maksu perustuisi määriin, ainakin meidän tutkimuksemme mukaan. Se on kaikkea muuta kuin hyväksi, joten tämä 100 prosentin välillinen maksu jätteiden osalta, sen osalta voin sanoa, että virike on olemassa, mutta saaremme korostaa myöskin sitä, että satamat voivat edelleenkin toimia eri tavalla riippuen siitä, mikä on aluksen koko, tonnivetoisuus ja muut tekijät. Näin ainakin meidän mielestämme satamia rohkaistaan investoimaan vastaanottokapasiteetin lisäämiseksi, jotta alukset voivat purkaa jätteensä Kohde satamassa. Mitä tähän volyymirajoitukseen tulee, josta varjoesittelijät ovat keskenään keskustelleet, niin sinänsä olemme tyytyväisiä saavutettuun tulokseen, mutta uskomme ja toivomme, että tällaiset rajoitukset tulisivat käyttöön vain poikkeustilanteissa. Esimerkiksi silloin, kun alus, joka haluaa jättää enemmän kuin mitä se virallisesti voi kuljettaa ruumasaan, niin silloin voidaan lisää maksuja periä. Muuten toimitaan satamien käytäntöjen perusteella. Uskomme, että tämä ei heikentäisi investointihalukkuutta – ja ongelmana on se, että kaikki satamat eivät ole samalla viivalla ja halukkuus uusien vastaanottolaitosten rakentamiseksi ei enää olisi. Sillä satamat huomaisivat, että tämä on tavanomaisuudesta poikkeava jätemäärä, joten tästä on vain maksettava. Joten toivottavasti löydämme, löydämme tähänkin liittyen kompromissin. Mitä tulee näihin passiivisesti kalastettuihin jätteisiin, eli pyydyksiin tarttuva jäte, sanottakoon, että komission ehdotus antaa kalastajille mahdollisuuden maksua vastaan purkaa näitä jätteitä, näin se on nykyäänkin, mutta jäsenvaltioilla on kyllä riittävästi pelivaraa käytettävissään, jotta muista järjestelmistä voidaan varoja siirtää kalastajille varmistaen, että jos lisäkustannuksia syntyy, niin ne saadaan katettua muilla maksuilla. Ja mitä tulee sitten näihin erittäin pieniin ja pieniin ei-kaupallisiin satamiin, me olemme ehdottaneet niihin liittyen poikkeusta suunnitelman laatimisesta ja sen julkistamisesta. Ja että kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä tämä huomioitaisiin me uskomme, että se, että on pieni satama, niin ei tarkoita sitä, etteikö sieltä palveluita löytyisi. Ja kun palveluita aukioloaikana löytyy, niin silloin tietenkin maksusta on annettava myöskin kuiti, joten toivon, että tästäkin voidaan vielä keskustella ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan asian käsittelyä. Kiitoksia. Kiitos tästä keskustelusta. Mikrofoni. Ja, ich glaube, ich kann das relativ kurz machen. Voin olla aika lyhyt sanoen, kuuntelen hyvin tarkkaan. Tein muistanpanoja, meidän tapaamme huomenna aamulla. Ja hyvä, meillä on silloin kaksi tuntia aikaa selvittää avoimet kysymykset ja katsoa, missä lopuksi sitten olemme. Tämä kolmannet maat EUn ulkopuolella mahdollisesti voidaan voi myöskin ottaa tätä vastaan. sitä minä puhuin, se on nyt mukana kompromississa. Vihreä laivaliikenne, green shipping, tämä mitä me olemme hioneet, mutta parlamentissa on myöskin saatu aikaan selvyyttä, että miksi jätteen määritys ja green shipping on hyvin tärkeää tietää täsmällisesti, mistä puhuu, niin että voi mahdollisimman yhdenmukaisesti sitten myöskin toteuttaa tätä jäsenvaltioissa. Minäkään en missään tapauksessa halua, että tulee lisää jätettä mereen, joten on huolettava siitä, että poikkeuksien suhteen olla varovaisia. Kaikki pitää tuoda maihin, ne kaikkea suuremmissa satamissa ja myöskin pienemmissä satamissa pitää vain katsoa, miten tämä saadaan aikaan. Mitä tulee sitten näihin öljynporausalustoihin, minä tiedän, että äh, minä olen Paas Eichhautin kanssakin puhunut tästä ja äh, muidenkin varjo, oli varjo esillä kokouksessa paikalla, että tämä ei oikein toimi. Näitä pidetään aluksina, mutta ne eivät tuo jätettä maihin, joten niitä ei voida vetää tähän mukaan. Jos porausalustalta tuodaan jotakin jätettä maihin, se tapahtuu muiden alusten toimittamana, ei tämän alustan itsensä tuoman, että siksi on oikein, että se ei sisälly tähän vaikutusalaan, mutta puhutaan tästä huomenna. Poikkeukset, pienimmät satamat, minä puhun jo siitä, että on varmistettava se, että pienimmistäkin satamista, jotka kenties eivät tämän ulkopuolelle, että joko ne harjoittavat yhteistyötä, tai että voidaan todistaa, että ne ovat mukana kunnallisessa paikallisessa jätevesi- ja jätehuoltojärjestelmässä. Jäsenvaltioiden pitää tämä todistaa. Ja tietysti määrärajoitukset tässä tapauksessa välissä maksossa Tämä on sellaisia kysymyksiä, joissa voidaan keskustella vielä kolmikantaneuvottelussa sitten Nähdään, missä ollaan olemassa erilaisia lähestymistapoja. Tärkeintä on, että kaikki jätteet tulevat maihin ja sitähän me kaikki haluamme. Odotan mielenkiinnolla huomista. Merci, madame. Kiitos, edustaja Meissner. Muistutan, että Äänestämme tiistaina 9. lokakuuta. No niin. Ja sitten jatkamme yhteisiin sääntöihin. Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, kohesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa. Ja sitten sitten kyse on myös rahoitussäännöistä, turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskien. Kaikki tämä yhdessä paketissa. Ja valmistelijamme on edustaja Slotowski. Vastuuvaliokunta on regivaliokunta. Olkaa hyvä. President. Już sam tytuł tego rozporządzenia, który trudno... Kiitos. Tämä asetus on kovin vaikea toistaa. Äh, sen otsikko on valtavan pitkä ja kohesiopolitiikka on tässä aivan ydinasemassa, jotta kehityserot voitaisiin Euroopasta poistaa. Monivuotinen ohjelma vaikuttaa muun muassa näihin TEN-verkkoihin. Kyse on myös hallintokustannuksista. Haluamme tasa-arvoa julkisten varojen käytössä. Luonnollisesti tämä on kannatettava tavoite. Jo alustavasti on korostettava sitä, että kohesiorahaston varat ovat pienenemässä. Kuitenkaan taloudelliset seikat alueilla eivät tätä puolla, eivät tätä oikeuta. Kohesiopolitiikan tavoitteita ei ole täysin voitu vielä saavuttaa Näin ollen kaudella 2027 erityisesti tulisi säilyttää infrastruktuurihankkeet entisellä tasollaan vähimmillään. En lähde tässä vaiheessa toistamaan kaikkia niitä argumentteja, jotka löytyvät lausunnon perusteluosasta. Nostan esille vain kolme muutosta, jotka mielestäni ovat tarpeellisia, jotta komission ehdotusta muutetaan oikeaan suuntaan. Ensinnäkin on sellaisia varoja, jotka on siirretty varoja verkkojen Eurooppa-välineestä. Tällä hetkellä emme puhu pelkästään 70 prosentista, jotka on siirrettävä kansallisiin rahoitusosuuksiin. Ja vasta tämän jälkeen sitten tulisi käyttää kilpailutusta. nimenomaan täytyy ajatella tässä vähiten kehittyneitä alueita ja rahoituksen osuus siellä olisi 70 prosenttia. Näin. Jäsenvaltiot voisivat sitoutua paremmin hankkeisiin ja sitten ei kävisi niin, että tiettyjä hankkeita vähiten kehittyneillä alueilla hylättäisiin. Tarkoitus on stimuloida sijoituksia nimenomaan siellä, missä niiden tarve on kaikista suurin ja missä rahoitusmahdollisuudet ovat kaikista heikoimmat. Sitten periaate N plus 3 on periaatteena toiminut oikein hyvin. Kyse on hyvin monimutkaisista hankkeista ja rahoitus on monen vuoden ylittävää rahoitusta. N plus 2 pyrkimys, jota komissio tässä edistää, johtaisi siihen, että jäsenvaltiot joutuisivat tässä ponnistelemaan, mutta menettely ei kuitenkaan nopeutuisi ja tässä varmasti syntyisi sitten ongelmia. Ja sitten muutama sana vielä siitä, miten varoja unionin budjetista jaetaan ja miten tämä sopii yhteen oikeusvaltion periaatteiden kanssa – täytyy toimia syrjimättömästi ja selkeällä tavalla suhteessa jäsenvaltioihin. Muutoin tästä tulee poliittinen väline, jolla ei ole mitään tekemistä näiden varojen moitettoman käytön kanssa. Tämä tulisi olla peruskriteerinä silloin, kun toteutamme eh, tätä politiikkaa tulevalla kaudella. Odotan teidän kommenttianne, tarkistuksianne ja uskon, että saamme tästä hyvän äh, lausunnon aluekehitysvaliokunnalle. Kiitos. Kiitos. Edustaja Slotowski tämän äh, lausunnon esittelystä ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Wim van de Kamp. Olkaa hyvä. Mevrouw de voorzitter, dank. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. kansanpuolueen edustajana tänään täällä toimin. Ja nyt edustan itävaltalaista kollegani Claudia Schmidtia. Kollega Schmidt ja minä emme ole kotoisin kohesiomaista, mutta silti meillä on hiukan toisenlainen kanta kuin kollega Slotovskilla. Karkeasti yleistään hän haluaisi pysyä vanhoilla linjoilla ja lisätä vanhaa budjettia. Tästä tulee melkoinen kädenvääntö, sillä myöskin tilintarkastustuomioistuin on kriittisesti suhtautunut siihen, että kohesio rahaa pistetään alue lentokenttiin, huippunopeusiin, junayhteyksiin ja ERTMSään. Mielestämme meidän täytyy peräänkuuluttaa kohesiovarojen tärkeyttä ja selkeitä ohjeistuksia – mutta kriittisemmin voidaan pohtia sitä, että miten kohesiovaroja voidaan käyttää. Se, että tässä rahat siirretään vain kansallisiin salkkuihin, niin se on liian yksinkertainen ratkaisumalli. Meidän ryhmässämme on keskusteltu tästä suhteesta 30-70 prosenttia. Asia on valotettu eri kanteilta, Jotkut ovat sitä mieltä, että kyllä tämä asia täytyy selkeämmin muotoilla, eli miten kohesiovaroja voidaan käyttää. Ja toinen leiri taas on sitä mieltä, että kyse on kohesiovaroista, ja jos niitä halutaan käyttää liikennehankkeisiin, niin silloin meillä pitäisi olla vapaat kädet toimia. Eli tämä teksti on erittäin tärkeä mutta kohesivarojen käyttöön liittyen kaipaamme tiukempaa ohjeistusta. Veroeuroja voidaan käyttää vain kertaalleen. Ja tietenkin TEN-T-verkostoon kannattaa panostaa, mutta se, että jumittauduttaisiin vain vanhoihin kaavoihin, niin minä sekä Claudia Schmidt emme sitä kyllä voi ymmärtää. Kiitoksia. Monsieur Assis, pour le... Edustaja Assis. Obrigado, senhor presidente. <coughs> Caros colegas. Kiitos. Hyvät kollegat, aivan aluksi minä haluaisin kiittää että tämä esitys, joka täällä on tehty. Haluan kiittää siis laatijaa, valmistelijaa tästä. On yksimielisyys siinä, mitä tulee byrokratian vähentämiseen ja siihen, että vältetään turhia kustannuksia, että pyritään aikaan joustavuutta eurooppalaisten varhastojen varojen käytössä ja pidämme myöskin näitä toimenpiteitä, joilla sovelletaan yhteen eri rahastojen sääntöjä, niin että saadaan aikaan paremman täydentävyyttä ja saadaan aikaan enemmän tavoitteiden kohdentamista. Eli emme tule toimimaan tätä komission lähestymistapaa vastaan. Haluaisin todeta, että komissio jäsenvaltioiden välistä ja alueiden välistä konferenssia on tältä on saanut paljon aikaa ja Tämä on hyvin tärkeä asia ja myöskin tekstissä tämä on otettu esille osapainotettu, mutta meistä tämä ei vielä riitä siinä mielessä, että tässä ei ole riittävästi rahoitusta, mikä on hiukan ristiriitaista. Komissio on huolissaan tästä konvergenssista jäsenvaltioiden välillä ja samaan aikaan kuitenkin leikataan varoja 45 prosentilla, mikä on tietynlainen klisee, tietyissä poliittisissa piireissä, jossa mielellään arvioidaan kielteisesti tätä yhteisöä. Tässä ei voida hoitaa asioita pelkästään kliseillä. Otetaan aina esille samat esimerkit. Portugali on tietoinen siitä, että muut hallitukset, jotka ovat enemmän oikealla tai enemmän vasemmailla, ovat toteuttaneet tiettyjä investointeja jotka ovat voimakkaasti nykyaikaistaneet meidän maatamme ja kattaneet tietyn tavoittamiskehityksessä tavoittamisen tarkoituksen. Minä olen sen puolesta, että Euroopan yhdistymistä edelleenkin jatketaan ja on huolestuttavaa, että rahoitus myöskin heikommassa asemassa oleville alueille joutuu voimakkaan leikkaamisen kohteeksi, mikä johtaa siihen, että vähemmän hankkeita voidaan toteuttaa, ennen kaikkea liikennehankkeita, jotka näiden alueiden yhteyksille ovat niin kovin tärkeitä. Komissio arvostelee sitä, miten rahastojen sääntöjä pannaan toimeen – ja puhuu siitä, että on olemassa sääntöjä, jotka ovat oikeusvaltion periaatteen vastaisia. Jos loukataan oikeusvaltion periaatteita, ja oikeusvaltiohan kuuluu Euroopan yhdentymisen peruspiirteisiin, se ei ole hyväksyttävää, koska oikeusvaltion perusperiaatteet toisaalta ovat menemään sellaisia jäsenvaltioiden täytyy niitä turvata – ja usein myöskin ulkoiset taloustekijät vaikuttavat siihen, miten näitä jäsenvaltioista Ja sanoisin, että meidän pitäisi olla iloisia siitä, että olemme nyt pääsemässä lopultakin irti talous- ja rahoituskriisistä, joka on johtanut siihen, että voimakkaasti on pidetty kiinni asetetuista tavoitteista nimenomaan budjetissa. Ja haluaisin viitata vielä siihen, että S- ja D-ryhmä tulee tekemään tarkistuksia. Ja haluamme kuitenkin yhdessä muiden ryhmien kanssa harjoittaa yhteistyötä tämän paperin kohentamisessa. Kiitos. Ja minä sitten nalli ryhmän puheenvuoron käyttäisin. Kyse on varojen jaosta ja mekanismista, joka liittyy aikadynamiikkaan, joka on vaikuttanut eri jäsenvaltioihin tässä kontekstissa, joka liittyy talouskriisiin, Tähänhän edustaja Assis viittasi, ja toisaalta myös poliittiseen kriisiin, joka myös nousi esille. On määrällisiä ja laadullisia sopeutuksia. Tämä keskustelu on aika lailla äh, kansallis äh, rajoittunutta tavallaan. Kun ajatellaan tätä Sotoskin lausuntoa, niin mm, tiettyjä kommentteja on esitettävä. Luonnollisesti olemme komission kannalla, kun halutaan lisää joustavuutta, yksinkertaistamista – linjauksia, tiettyjä seikkoja, jotka menevät ikään kuin paremman hallinnoinnin ja johdonmukaisuuden suuntaan nimenomaan unionin politiikassa. Tässähän on aina se ongelma, joka liittyy eroihin toisaalta Euroopan unionin politiikan suhteen, joka on Euroopan etujen mukaista, ja toisaalta sen suhteen, mitä vaaditaan jäsenvaltioilta ja kohesiovaltioilta ja niiden omien rakenteiden päivittämisen suhteen. Suoraan sanottuna ensimmäinen ongelma, ja olen tässä valmistelijan kanssa samaa mieltä, kohesiovarojen jakojärjestelmä se tarvitsee toki uudistusta, mutta tässä täytyy olla äärimmäisen varovainen. täytyy lukea nämä säännöt siinä valossa, mikä on kohesiorahaston tarkoitus. Tarkoitus on kuroa umpeen kehitysviive tavallaan verrattuna muihin. Ja tämä viive on Euroopan tason politiikan ansiosta kutistunut. Kenties Tätä ilmiötä tulisi tutkia myös lukujen, numeroiden valossa, mutta kyllä täytyy odottaa ja olettaa, että kohesiorahaston varojen ansiosta nämä erot pienenevät ja viime, viive vähenee. Eli jos tilanne pysyisi ennallaan, niin sehän olisi aika lailla epätoivoista, eli minkäänlaista rakenteellista kirimistä ei tapahtuisi. Tässä täytyy tähänkin aspektiin kiinnittää huomiota. Olen valmistelijan kanssa samaa mieltä siitä, että näitä tiettyjä toimia ei oteta mukaan. Kun nyt eletään refitin aikoja, niin äh, välineiden ja hallintotaakan määrä on kasvanut äh, huomattavasti. Tämä toimi on aivan perusteltu teoreettisesti, mutta uskoisin, että käytännössä sitä kuitenkin mm, lähestulkoon inhottaisiin. Voin yhtyä valmistelijan näkemykseen tästä varsinaisesta aiheesta ja sitten myös näistä prosenttiosuuksista, jotka alustavasti annetaan käyttöön. Nämä ovat varsin pieniä prosenttiosuuksia ja varmasti aiheuttavat näin toimintaohjelmille ja myös kohesiomaille eh, hallaa. ohjelmoinnin järkiperäistäminen ja taakan pienentäminen on toki kannatettavaa. Sitten tässä mainitaan nämä alustavat arviotkin ja tutkimukset kannattavuudesta, menosta ja tuloista. Näyttäisi, että nämä pyrkimykset ovat oikean suuntaisia. No sitten rahoituskysymys täytyy asettaa laajempaan kontekstiin, esimerkiksi MFFn kontekstiin, ja tässä täytyy tehdä vaikeita arvioita ja harkintaa. Sitten puhun hyvin lyhyesti. Nostan esille tämän ehdotukseni 20 miljardista ja niistä perusteluista, jotka äsken kuulimme. Se pätee kaikkiin direktiiveihin ja asetuksiin, jotka tähän asiaan liittyvät. Kenties edustaja Taylor vihreistä, eikö hän ei sano mitään. Ja muut eivät ole pyytäneet puheenvuoroa. Näin Voimme antaa komission edustajalle, herra Gilolle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. And thank... Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja kiitokset uudemman kerran tästä mahdollisesta puhua täällä. Kiitokset kollegalle tästä tekstistä ja kiitokset myöskin näistä kommenteista. Haluaisin aloittaa siitä, että tämä on kaikkea muuta kuin lyhyt otsake, mutta mutta siitä huolimatta korostaisin sitä, että asetus sinänsä on puolta lyhyempi kuin nykyinen asetus, joka kattaa vuodet 2014-2020. Mutta sanoen puolittaminen ei tarkoita automaattisesti yksinkertaistamista, mutta se ainakin auttaa. Ja kuten monet täällä jo totesivatkin, niin yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen ja joustavuuden lisääminen näkyvät ehdotuksesta. Haluaisin ottaa muutaman esille tulleen asian puheenvuorossanikin esille. Tässä on syntynyt väärinkäsitys sen suhteen, että minkälaisia huolenaiheita on olemassa tästä budjetin leikkauksesta, varsinkin kohesiorahaston osalta. Ja sen suhteen, että EUn kohesiorahoitusosuus olisi suurempi. Sillä mitä suurempi yhteisrahoitusosuus on unionin puolella, sitä pienempi on investointivolyymi. Ja se on Komissio on sitä mieltä, että EUn osuuden laskeminen lisää jäsenvaltioiden omistajuutta hankkeissa ja lisää myöskin investointipakettia kokonaisuudessaan. Sanottakoon, että komissio ei ole yhtä tyytyväinen N plus 3 automaatioon. Jos katsotaan, miten hankkeet ovat tähän asti toimineet, niin tämä on ollut yksi keskeinen syy, miksi viivästyksiä on päässyt syntymään toteutusvaiheessa. Ja se johtaa myöskin näihin ongelmiin, kun nämä en, seuraavan kauden ennakkomaksuosuudet lyödään lukkoon. Jos nykyohjelmien osalta asiaa tarkastellaan, niin osuus on niin suuri, että ennakkorahoitusosuuden käytettävyys pienenee. Eli nykyiset viivästykset vaikuttavat seuraavankin ohjelmaan, ja sitä me haluamme kaikin keinoin välttää. Ja tästäpä syystä ajattelimmekin, että on järkevämpää siirtyä N plus 2 järjestelmän käyttöön. Ja sitten vielä lopuksi, jos vielä sallitte, tämä komission lisäämä viittaus suunniteltuihin investointeihin, toiminnallisten ja hallinnollisten kustannusten kattamiseksi tarkoituksena on toteuttaa tämä strateginen suunnitelma, eli että jäsenvaltiot osaltaan osoittavat, että nämä kustannukset on huomioitu liikenneinfrastruktuurihankkeisiin liittyen. Eli kyse ei ole siitä, että olemme lisäämässä työtaakkaa tai viivästyttäisimme hankkeita entisestään, vaan että jäsenvaltiot huomioivat kaikki kustannukset, myöskin toiminnalliset ja huoltoon liittyvät kustannukset. Ne pitää tietenkin maksaa kansallista budjetista, ei unionin kassasta. Tämän halusin vain tarkennuksen vuoksi vielä ottaa esille. Kiitoksia. Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt äh, valmistelija Slotowski saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Madame la présidente, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Jatko varmasti tässä lausunnon valmistelussa on hyvinkin mielenkiintoinen. Haluan esittää muutaman yleiskommentin. Me olemme samaa mieltä kaikki siitä, että tulisi varmistaa, että näitä varoja käytetään järkiperäisemmin parhaalla mahdollisella tavalla. Se on meidän yhteinen tavoitteemme. Kukaan ei varmasti tätä kiistä. Portugalilainen kollegamme totesi, että vaikkakin on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka eivät kunnioittaisi oikeusvaltion periaatteita, niin tämä näkyy sitten myös talouden alalla ja näiden hankkeiden toteutuksessa. Arvoisa jäsen, minkälainen jäsenvaltio on sellainen, joka kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita? Tässä me tarvitsisimme jonkinlaisen määritelmän, josta olisi hyötyä myös tässä mietinnössä. Ja toiseksi on tiettyjä investointeja, joita yhteisrahoitetaan näiden rahastojen avulla, josta nyt on kyse. ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö oikeusvaltion periaatetta kunnioitettaisi silloin, kun puhumme näiden hankkeiden yhteisrahoituksesta. Jos vaikkapa alueellinen lentokenttä toimii ja sitten 20 kilometrin päähän rakennetaan toinen alueellinen lentokenttä, niin sehän olisi idioottimaista vaikka sitten kunnioitettaisiin oikeusvaltion periaatteita, tai ei, ei sillä ole merkitystä. Tämä ei olisi vain järkevää toimia tällä tavalla. Kun ajattelen omaa maatani ja Gdanskin läheisyyteen, on 30 kilometrin etäisyydelle rakennettu uusi alueellinen lentokenttä. Eli kyllä oikeusvaltion periaatteiden näkökulmasta kaikki on aivan kunnossa. Eli e, ei riitä, että toimitaan tämän periaatteen pohjalta, vaan täytyy toimia myös maalaisjärjen pohjalta. Ja sitä tulisi tässä asetuksessa korostaa. Eli meidän on valvottava sitä, että varoja käytetään sellaisella tavalla, että kohesio todella toteutuu ja että näitä varoja ei haaskata, tuhlata. kun on kyse jäsenvaltioista, niistä, jotka kunnioittavat periaatte, oikeusvaltion periaatteita paremmin tai toiset huonommin, niin aiemmassa monenvuotisessa rahoituskehyksessä tilanne oli absurdi ja toivon, että se ei enää toistu. Olen jo nyt tyytyväinen siitä, että voimme käydä näitä keskusteluja. Varmasti keskustelut jatkuvat. Pyydän teitä tekemään tarkistuksia ja toivon, että lopputulos on tehokas ja hyvä. Kiitos edustaja Slotowski. Muistutan, että Tarkistusten määräaika on torstai 27. syyskuuta kello 12. Ei, vaan pahoittelen. Määräaika on siis 5. lokakuuta kello 12. Hieman jos äikähden. Ja sitten 15. marraskuuta valiokunta äänestää. Kuitenkin edustaja Assis halusi vielä käyttää uudemman kerran puheenvuoro. Olkaa hyvä. Aivan. Sanoisin vielä yhden selkeytyksen. Minä tiedän erittäin hyvin, mikä on oikeusvaltio. Siitä olen täysin tietoinen. Ja sitä paitsi Euroopan perustamissopimuksessakin se on lukeen, joten siitä voimme kyllä keskustella, mutta tiedän kyllä, missä ei noudata tiettyjä oikeusvaltion periaatteita, nimittäin joissakin jäsenvaltioissa. Ja haluaisin viitata siihen, että on olemassa autokraattisia valtioita, joilla, on talousongelmia, joilla ei ole talousongelmia, ja demokraattisia valtioita, joilla on talousongelmia. Nämä siis riippuvat, ovat, ovat täysin riippumattomia toisistaan. Ja ne valtiot, jotka ovat oikeusvaltion periaatteita, niitä varten täytyy olla tilanteeseen, että toteutetaan tiettyjä seuraamuksia. En sano, että oikeusvaltion periaatteen noudattamattomuus johtaa väistämättä taloudellisiin ongelmiin. Kysymys on seuraamuksista, jotka liittyvät siihen, että ei noudateta oikeusvaltion periaatteita. Ja toinen asia on sitten se, että arvioidaan sitä, miten varoja sovelletaan ja mitä toteutetaan näitä eri määräyksiä. Tähän on olemassa sellaisia valvontamekanismeja, ja tämä oli vain lisäys siihen, mitä aiemmin totesin. Kiitos edustaja Assis. Edustaja Slotowski, saatte puheenvuoron yhden minuutin ajaksi, mutta nyt emme käy keskustelua oikeusvaltiosta. Olkaa hyvä. No e- Niin, puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, äh, kun kollega totesi, että hän kyllä tietää, mitä oikeusvaltio tarkoittaa. Minäkin tiedän, mitä oikeusvaltio valtio tarkoittaa. Haluatteko edes mainita nämä valtiot EU-ssa, jotka eivät kunnioita oikeusvaltion periaatteita teidän mielestänne? Eli minkälaisia loukkauksia nyt näissä valtioissa on tapahtunut? Äh, jos haluatte käydä keskustelua oikeusvaltion periaatteista, niin lähtekääpä kahville ja keskustelkaa siellä ihan kahden kesken. Sehän ei ole nyt aiheena tässä lausunnossa. Muistutan vain, että tarkistusten määräaika on 5. lokakuuta kello 12 ja 15. marraskuuta valiokunta äänestää. Ja sitten seuraavaksi täytäntöönpano mietintö asetuksesta 1 kautta 2005 ja siinä aiheena on eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella. Meidän valmistelijamme tässä valiokunnassa on Keith Taylor ja vastuuvaliokunta on maatalousvaliokunta. Keith Taylor, olkaa hyvä. Uh, well, thanks, Jim. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset mahdollisuudessa esitellä tämä täytäntöönpano kertomus. Tämä on Agrivaliokunnan, TRAN ja ENVI-valiokuntien yhteishanke. Ja kaikki huomiot ovat meidän yhteisiä. Nyt jos koskaan kyse on päivityksestä, koska entinen teksti on vanhentunut Tuomioistuinkin vahvisti päätöksessään, että unionin sisällä ja unionin ulkopuolella on noudatettava tiettyjä sääntöjä märpähän asti ja nykymääräykset eivät toimi kovinkaan hyvin. Täytäntöönpano ontuu, ajoneuvot eivät ole ajan tasalla, eivät tehokkaita eikä niitä tarkasteta ja eläimiä ei myöskään hoideta riittävän hyvällä tavalla kuljetusten aikana. Ei ole noudatettu esimerkiksi riittäviä lepoaikoja. Kollegat ovat varmaankin nähneet tekstini, jossa sanotaan, että kielletään sellaiset kuljetukset, jotka ovat pituudeltaan yli kahdeksan tuntia tai jos kyse on teuraseläimistä, niin neljä tuntia. Lisäksi halutaan tehokkaampaa toimintaa, eli että kuljetetaan enemmänkin lihaa eikä niinkään eläviä eläimiä. Ja tarkoituksena on lisätä ja tehostaa valvontatoimenpiteitä juuri merikiljoituksiin liittyen. Näiden vaatimusten taustalla piilee seuraavanlainen ajatus. Monet kuljetustapahtumat eivät anna edes mahdollisuutta noudattaa näitä olemassa olevia määräyksiä. Ja siksipä meidän täytyy paneutua aiheeseen. Ja mielenkiinnolla jäänkin nyt kuuntelemaan, mitä olette mieltä asiasta, minkälaisia tarkastuksia jätätte. Tulen varmaankin niihin perehtymään vakavamielisesti. Kolme tarkistusta tulen itsekin jättämään kolmeen aiheeseen liittyen. Ensinnäkin eläinten määrä näissä kuljetusvälineissä yhtenä. Sitten sitä, miten pieniä toimijoita voitaisiin rohkaista toimimaan helpottaaksemme eläinten ruokitaan kuljetusten aikana. Ja sitten näiden maksujen kysymys. Olen kuullut, että 10 prosentin kynnysarvoa käytetään elä, eläviin eläimiin, mutta teuraseläimiin 40 prosenttia. Jos näin on, niin mielestäni tämä ei ole oikein. Tämä ei ole sisämarkkina-ajatuksen mukaista, eikä tästä ole hyötyä eläimillekään, kun olemme nähneet, miten huonolla tolalla tätä nykyään eläinten tilanne kuljetusten aikana on. Joten mielenkiinnolla jään odottamaan, mitä olette mieltä, joten puheenvuoro muille kollegoille. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, edustaja Taylor. Niin, Van de Kamp, olkaa hyvä. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tähänkin liittyen saan edustajaa edustaa täällä kollega Aguilera edelleenkin äitiyslomalla. Niin, puoli neljältä totesin näin ja nyt totean tämän uudemman kerran. Näin minua on ohjeistettu. Olen sinänsä kollega Taylorin kanssa aivan samoilla linjoilla. Eläinten hyvinvointi, varsinkin kuljetusten aikana teurastamoille, niin siihen kyllä Euroopan unionin täytyy kiinnittää huomionsa. Mutta jos ajatellaan vihreiden ja kansanpuolueen näkemysten eroavaisuuksia, niin siihen liittyen voin sanoa, että kun ongelmia ilmenee, niin vihreät haluavat muokata tekstiin aivan täysin uuteen us- uskoon ja luulevat, että se on hyvästä, mutta meidän mielestämme vuoden 2005 teksti on edelleenkin toimiva. Tarkkaan siellä sanotaan, mitä pitäisi tehdä, mutta määräyksiä vaan ei noudateta. Jäsenvaltiot eivät toimi määräysten mukaisesti. Kollega Monteron keskeisin viesti keskustelussa tuleekin olemaan, että vuoden 2005 asetuksen määräyksiä täytyy noudattaa paremmin ja että komissiolla on keskeinen rooli. Ehkäpä komissio voikin kommentoida asiaa heti kohta. Eli komission pitää selkeämmin valvoa jäsenvaltioiden toimia. Ja sitten kysymys kollega Taylorille ja komission edustajalle. Elintarvikeviranomainen on ihan hiljattain ilmoittanut, että kuljetusten aikana on mahdollista syntyä erinäisiä sairauksia, mutta ei siinä mittakaavassa kuin yleisesti uskotaan. Joten tästä syystä ei voida perustella kuljetusaikojen lyhentämisvaatimusta. Me siis peräänkuulutamme vuoden 2005 asetuksen määräysten noudattamista. Kollega Taylor vaatii uusia sääntöjä. Mehän tiedämme kaikki, että jos uusia sääntöjä lisätään nykyisten rinnalle ja vanhojakaan ei noudateta, niin silloin tästä ei kyllä hyvä synny. Kiitoksia. Edustaja Demonte, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan onnitella valmistelijaa tästä tekstistä. Ähm, kollega on hyvin aktiivinen eläinten hyvinvointia käsittelevässä interryhmässä, enkä ole näin ollen ollenkaan yllättynyt. Kyse on siis täytäntöön panosta. Eläinten hyvinvoinnin tulisi olla ensisijaista äh, suhteessa kaupallisiin etuihin. Ikävä kyllä, väärinkäytöksiä tapahtuu ja tästä syystä sääntöjä täytyy siis korostaa. Tarvitaan myös tehokasta valvontaa. Jos sitä ei ole, niin tilanne vain heikkenee. Suurimmassa osassa jäsenvaltioista on myös ratifioitu eläinten suojelun yleissopimus. Jäsenvaltiot joutuvat nyt siis toimimaan niin, että yleissopimusta myös täytäntöön pannaan, valvonta on toteutettava. Olen vaatinut sitä, että perustettaisiin parlamentaarinen tutkintavaliokunta tästä aiheesta ja olen vakuuttunut, että tämä aihe ei voi olla toissijainen yhteiskunnassamme, joka pitää itseään sivistyneenä yhteiskuntana. Olemme käsitelleet monia aihealueita, jotka liittyvät eläinten suojeluun, eläinten kuljetukseen, elävinä esimerkiksi. Ja olemme havainneet, että komissio ei ole tähän mennessä osoittanut riittävää herkkäkorvaisuutta. Ja toivon, että ainakin nyt kun puhumme eläinkuljetuksesta, niin sitten komissio voisi tässä ottaa uuden kurssin. Kiitos edustaja Demonte. Slotowski, olkaa hyvä. Merci bien. W imieniu mojego kolegi... Kiitos. Kollega Legutkon nimissä haluan kiittää valmistelijaa hänen tilannekatsauksestaan, joka on oikein hyvä. Nythän puhumme eläinten hyvinvoinnista ja kuljetuksesta ja näitä säätelevistä asetuksesta ja sen täytäntöönpanosta. Olemme valmistelijan kanssa samaa mieltä siitä, että että vuoden 2005 asetus eh, ja sen määräykset eivät riitä. Meillä on edelleenkin, edelleenkin eläinten hyvinvointiin liittyviä vakavia ongelmia kuljetuksen aikana. Sääntöjä ei tiukasti noudateta jäsenvaltioissa ja niitä ei myöskään eh, täytäntöön panna. Luonnollisesti kun kyse on matkoista, kuljetuksista teurastamolle. Silloin eläimiin kohdistuu stressiä ja joskus myös julmuutta. Eläimiä täytyy voida tältä suojata. Suuri osa eläinkuljetuksista on nimenomaan tämän tyyppisiä teurastamolle ajoja – Kyse on lyhyestä ajanjaksosta, mutta se voi kuitenkin taloudellisesti ja sosiaalisesti vaikuttaa tähän alaan kohtuuttomasti. Jos matka on pitkä tai se on huonosti järjestetty, niin se voi aiheuttaa myös talous, ta- taloudellisia tappioita tai sitten niin, että eläinten hyvinvointi kärsii. Tämä näkyy myös niin, että lihan laatu kärsii myös moraalisesti ja eettisesti sääntöjen noudattaminen on tärkeää. Eläinten teurastaminen tulisi toteuttaa mahdollisimman lähellä niitä paikkoja, joissa eläimiä kasvatetaan, jotta pitkiltä kuljetuksilta välty, vältyttyisiin. Kahdeksan tuntia tulisi olla tässä ylärajana mukaan luettuna rahtausajat sekä sisään päästä ulos, onpa sitten kyse maa- tai merikuljetuksista. Vaikkakin kuljetus olisi suunniteltu hyvin, niin eläimet ovat kaikesta huolimatta stressaantuneita. Stressiä täytyy pyrkiä vähentämään. Tähän tehtävään tarvitaan kokemusta ja osaamista, jota henkilökunnalla olisi oltava. Joka tapauksessa eläinten kuljetus ja rahtaaminen aiheuttaa stressiä eläimelle. Ja tästä syystä meidän on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, jotta Euroopan tason lainsäädäntö todella suojelisi eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana maksimaalisesti. Kiitos. Kiitos. Edustaja Maisner, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia ja kiitokset Keith Taylorille tästä tekstistä. Teillä on yhteisvastuuasiasta. Tästä keskusteltiin jo edellisellä kaudella ja niin kuin kollega Slotowski juuri äsken sanoi, parasta olisi, jos eläimet teurastetaan mahdollisimman lähellä sitä paikkaa, missä ne ovat kasvaneet. Siinäpä se ongelma piileekin sisämarkkinat eivät toimi aina mutkattomasti, mutta se ei liity vain ainoastaan sisämarkkinoihin. Tulen itsekin maaseudulta, kun kyse on pienistä tiloista, siellä ei ole paljon eläimiä, sitten eläimet kerätään eri tiloilta. Se saattaa tarkoittaa tuntien matkaa ennen kuin päästään teurastamoille, joten tarkkana pitää olla ja täytyy miettiä, mitä tehdään. Me kaikki syömme lihaa ja eläimiä teurastetaan, mutta toteuttaa oikealla tavalla, mutta ei tietenkään kovin miellyttävä näky ole se, mitä kuljetusten aikana joskus tapahtuu. No minulla ei ole mitään konkreettisia tarkistuksia vielä tarjottavana, mutta mielestäni on hyvä, että Kiitkin ajattelee sitä, että miten täytäntöönpanon toteuttamista voidaan paremmin valvoa. Ja mielelläni osallistun näihin keskusteluihin. Kiitoksia. Merci beaucoup, Kiitos edustaja Maisner. Oma nimenikin oli listalla jo vuodesta 2012. On järjestetty paljon tutkimuksia, valtavasti tutkimuksia äh, eläinten hyvinvointia puolustavien järjestöjen toimesta ja joka kerta tulos on kiistaton me olemme järjestäneet järkyttävät kuljetusolosuhteet näille eläimille. Kuljetusmatkoja, rajoja ei noudateta, rikotaan eurooppalaista lainsäädäntöä. Viiden vuoden ajan tutkittiin tilannetta Turkin rajalla. Tulokset julkaistiin vuonna 2016. Tulokset ovat hirvittäviä. 89 prosenttia prosenttia ranskalaisista eläinkuljetusrekoista rikkoi eurooppalaista lainsäädäntöä. Vuonna 2017 tutkimuksia tehtiin taas ja silloin oli lampaita ja lehmiä lastattuina rekkoihin ja eläimillä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta liikkua, esimerkiksi nostaa päätänsä ja sitten ilmastointi ei toiminut, lämpötila kuljetuksessa ylitti helposti 35-40 astetta. Merikuljetuksissa karja kuljetuksia toteutettiin aluksilla, vaikka ne eivät tähän soveltuneet. Ei ollut minkäänlaisia rajoja kuljetusajalle, ei lepoajoille, paikalla ei ollut eläinlääkäriä tai ketään muutakaan, joka olisi vastannut eläinten terveydestä. Tutkimusten tulokset tukevat sitä surullista tulosta, jonka olemme saaneet komission tutkimuksesta, joka julkaistiin 4. huhtikuuta viime vuonna. Kyse on vakavista valvonnan puutteista, sääntörikkomuksista silloin, kun eläimiä kuljetetaan EUn sisällä ja sen ulkopuolelle. Kyse on todellisesta skandaalista. Sanon tämän tässä valiokunnassamme. Tällaiset käytännöt on kerta kaikkiaan lopetettava. Ne ovat julmia ja ne kohdistuvat eläimiin. Eläinten ei pidä enää joutua kärsimään tästä kohtelusta, jolle me ne alistamme. Ne kärsivät tarpeettomasti sen takia, että me emme kanna omaa vastuutamme. Nyt on jo korkea aika parantaa eläinten tilannetta, niiden hyvinvointia ja esittää itse itsellemme se kysymys, miten voi olla, että olemme päätyneet tähän tilanteeseen. Tilanne on katastrofaalinen. Olen Demonten kanssa samaa mieltä. Tilanne todella on sellainen, että pitäisi perustaa tutkintavaliokunta. Nyt kun meillä on tämä mietintö edessämme, niin me haluamme todella, että se on kunnianhimoinen tavoitteeltaan ja se todella tekee vaikutuksen ihmisten mielissä. No sitten komissio. Thank you very, very much, uh, madam. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos edustaja Taylorille. Komissio on yhtä mieltä siitä, että eläinten ei tulisi kärsiä kuljetuksen aikana, mutta komissio ei ole kuitenkaan yhtä mieltä siitä, että kuljetukset olisivat katastrofi. On totta, että on olemassa pahoja tapahtuksia, mutta jos katsotaan tietoja kokonaisuudessaan, miljoonia kuljetuksia tapahtuu ja useimmat niistä tapahtuu sääntöjen mukaisesti ja on tärkeää panna toimeen olemassa olevat säädökset, koska edelläkin voidaan parantaa tilannetta. Mitä tulee sitten komission työhön tällä alueella? Komissio on aktiivinen näissä tie- ja merikuljetuksissa. Teemme tarkastuksia jäsenvaltioissa. Meillä on kaksi joukkuetta meri jäsenvaltioiden satamissa, jotka työskentelevät tällä alueella. Ja teemme, olemme tehneet kaksi raporttia äskettäin, toisen tie- ja toisen merikuljetuksesta – ja haluaisin myöskin eh, viitata tähän tutkintaraporttiin, jota eh, parlamentti pyytäisin katsomaan nimenomaan sen lukuja, koska ei ole oikein on vain huonoja tapauksia ja ottaa ne irti yhteydestä. Totta kai sellaista ei saisi tapahtua, mutta että totta kai voidaan parantaa tilannetta, mutta kymmenen vuoden aikana, jolloin tämä asetus on ollut voimassa, on tapahtunut valtaisaa parannusta eläinten kuljetuksissa ja olemassa olevilla säännöillä eh, eläinten ei tarvitse kärsiä turhaan, jos nämä säännöt vain pannaan toimeen. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Edustaja Taylor. Loppusanat keskustelun päätteeksi. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. En tiedä, olitteko te eläinkuljetuskonferenssissa mukana? Siellä sanottiin, että 97 prosenttia eläinkuljetuksista unionin rajojen sisällä tapahtuvat sääntöjen mukaisesti. Niinhän te väititte. Näin yleensä ainakin sen tulkitse, mutta näin ei todellakaan ole. Kuten Tervo puheenjohtaja sanoitte, niin on olemassa yli kolme miljoonaa eläintä, jotka viedään unionin rajojen ulkopuolelle vuosittain. Ja nämä matkat saattavat kestää satojakin tunteja ja eläimiä kohdellaan brutaalilla tavalla, kunhan päärän päähän pääsevät. Ei sitä voida suvaita. Ja meidän täytyy vain löytää joku ratkaisu tähän. Kollega Fanny Kam totesi, että asetus sinänsä on hyvä, mutta sitä vaan ei panna täytäntöön. No mehän olemme nähneet, miten tehokkaasti standardeja noudatetaan. Muutenhan emme olisi täällä laisinkaan asiaa vatvomassa. En minä tässä uusia sääntöjä ole luomassa, vaan totean, että meidän pitää toimia tuomioistuimen viitottamalla tiellä. Ja olenkin iloinen, että laajalti tuetaan ajatusta siitä, että ongelmia on olemassa kaikkien kollegoiden kanssa voimme varmaankin päästä hyvinkin eteenpäin, jotta tästä karmeasta tilanteesta voidaan päästä eroon. Kiitoksia. Muistutan, että tarkistusten määräaika on 27. syyskuuta kello 12. S'il pas jos tässä vaiheessa ei ole muita asioita esityslistalle, niin hyvät kollegat, tapaamme seuraavassa kokouksessamme 8. ja 9. lokakuuta 2018. Ja näin voin toivottaa teille mukavaa illanjatkoa. Allez à vous.